Bien, puisque M. Olbrich vient de nous rejoindre. No kun herra Brek juuri tuli tänne, niin ehdotan, että menemme välittömästi kohtaan viisi. investointiohjelma, strateginen strategiset investoinnit ja lainsäädäntöpohja, jolla muutetaan sääntelyä. Olemme keskustelleet valiokuntien puheenjohtajan kanssa. Kyseessä on siis ne valiokunnat, joita tämä asia erityisesti koskee. Ja olemme sopineet tasa-arvoisesta yhteistyöstä, niitä mukana ovat valiokunnat, niin tässä on siis pohjana työjärjestyksen artikla 55, mukana on Ekon valiokunta ja meillä on kaksi yhteisesittelyä, esittelijä edustajat Olbricht Euh, Anteeksi, tässä on muutos. Fernandes on esittelijä. Eilen päätettiin. Très bien. Jaha, selvä, kiitos. Eli edustaja Fernandes budjettivaliokunnasta ja edustaja Bulman talousasioiden valiokunnasta. Sitten mukana on artikla 54 mukaisesti ITRE ja TRAN-valiokunnat mukana ja muitakin on mukana työllisyys- ja talousarvion valvonta artikla 53 plus mukaan. Tämän mukaan heillä on oikeus osallistua trilogin niiden artikloiden osalta, jotka koskevat näitä valiokuntia. Sitten on sovittu koordinaatioryhmästä, jonka mukaan voidaan varmistaa avoimuus ja johdonmukaisuus lainsäädäntöprosessissa, jotta voidaan myöskin seurata asiaa kuukausittain. Näin siis jaetaan toimivallat ja tehdään yhteistyötä. Toistaiseksi ei ole mitään päätöstä jo puheenjohtajakokouksesta. Odotamme vihreää valoa sieltä niin, että pääsemme töihin käsiksi. Eilen allekirjoitimme kirjeen, joka on suunnattu puheenjohtajakokoukselle siis valiokunnan puheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajakokoukselle, jotta se välittäisi sen puheenjohtajakokoukselle tänä aamuna. Jotta emme menettäisi enempää aikaa, pidämme ylimääräisen kokouksen, ensimmäisen ylimääräisen kokouksen maanantaina kahdeksas päivä, vai oliko se yhdeksäs? Maanantaina 9. helmikuuta Strasbourgissa, mikäli meillä on Ekon valiokunnan suostumus tähän. Edustaja Fernandes. Onko teillä jotakin huomioita tähän asiaan ja tärkeään roolinne liittyen? Merci, monsieur le président. Nous sommes... Kiitos puheenjohtaja. Tule puhumaan Portugalia olemme aloittamassa prosessia, jos, jossa, joka on tärkeä EUlle, jossa ne, jotka puolustavat kasvua ja työpaikkoja, heidän täytyy myös puolustaa Junckerin suunnitelmaa. Uskon, että kaikki poliittiset ryhmät todella tukevat. Tämä täytyy olla uusi väline, joka houkuttelee yksityisiä investointeja tavoitteen saavuttamiseksi. Aikataulu on tiukka, täytyy tehdä kovasti työtä. Ja toivottavasti kesäkuun täysistunnossa pystymme tekemään päätöksen. neuvoston pitäisi kyetä päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä, ja jos kaikki ongelmat ensimmäisessä käsittelyssä selvitetään, silloin välinen on valmis kesäkuussa. Joitakin ratkaisemattomia kysymyksiä vielä on. Meidän täytyy saada vastauksia johonkin kysymyksiin, ja siinä budjettivaliokunnalla on valtavan tärkeä rooli. Ihan selvästi Ekon haluaa olla artik-säännön 51 mukaisesti täysin assosioitunut tähän prosessiin ja ilman alustavaa talousarvioesitys ykköstä ei Junckerin suunnitelmankaan olisi ollut. Olemme luoneet konsensuksen. jota voidaan nyt pitää annettuna, ja tuomme tätä innovoivaa ideaa, jolla voi olla positiivinen vaikutus sisämarkkinoiden toiminnalle. Työtä on rutkalti, ja viime kädessä meidän täytyy vielä tarkastaa, josko niin ehdotettu suunnitelma on koskien takuisin käytettäviä budjettikohtia Onko niillä vaihtoehtoja vai ei? Ymmärrämme täysin, että horisontti 2020 sekä verkkojen Eurooppa-välineitä, voi, niiden käyttöä voidaan tukea sillä, että äh, suunnitelma tarjoaa vääntöä vipuvaikutuksen noin, näiden ohjelmien tavoitteiden toteuttamiseksi niin että horisontti 2020 saisi enemmän resursseja kuin mitä siihen on alun perin hahmoteltu. Mutta jos käytämme muita budjettikohtia, neuvosto voisi haluta muutoksia monivuotiseen rahoituskehykseen, mikä johtaisi suunnitelmaan viivästymiseen. Jos on vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka voisivat enemmän konsensusta parlamentissa, me pitäisimme niitä tervetulleina. Ja kun käymme työhön tämän parissa, varmastikin kaikki poliittiset ryhmät ovat tekevät tä täysillä yhteistyötä. Meillä on poliittinen tavoite, jonka jaamme, että saisimme investointeja, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja. Öö, Kiitoksia edustaja Gardia Saval. Ehkä voisitte kertoa jotakin tästä lisää talousarvio ykkösestä, koska sehän liittyy suoraan tähän oikeusperusta. Joseman. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Vaikuttaa siltä, että meistä tehdään tästä varsinainen pari, koska minusta tulee sosialistien vastuuhenkilö myös tässä investointisuunnitelmassa ja olen myös lisätalousarvio ykkösen esittelijä, joten jälleen kerran meidät on tuomittu tekemään yhteistyötä meidät on tässä varsinaisesti naitettu yhteen. Se, mitä parlamentti eh- ehdottaa tässä lisätarousarvioksi yksi, niin sehän tehdään sen jälkeen, kunhan on ensin päästy sopimuksen siitä, kuinka rahoitetaan tämä parlamentti ja mikä on arvo parlamentin budjetti tässä EFSI-hankkeessa. Meillä on vähän aikaa, tiedän tämän kyllä, mutta haluaisin vielä korostaa sitä, mitä Jose Manuel juuri sanoi. Voisimme ajatella vaihtoehtoista ehdotusta budjetin osalta tietenkin meidän on työstettävä sellainen ehdotus, joka saa enemmistön tästä parlamentista, jolla saadaan enemmistö myös neuvostossa. Joten mm, mikä tahansa ehdotus, joka tekee muutoksia mm, rahoituspuitteisiin, niin ne pitää unohtaa, koska mitään yksimielisyyttä ei neuvostossa koskaan saada, joten jos ajatellaan, että voidaan maataloudella tai kohesiorahoilla tai vaikka ulkopolitiikalla rahoittaa tämä rahasto, niin unohtakaapa tämä juttu. Meidän on haettava vaihtoehtoja otsakkeessa yksi a eikä sielläkään ole tuhatta mahdollisuutta, joten luultavasti, jos nyt haluaa esimerkiksi muita vaihtoehtoja ajatella, niin voitaisiin ajatella jonkinlaista erilaista mm, por- porrastusta eri vuosien rahastojen osalta. Esimerkiksi sen sijaan, että käytetään niin paljon rahaa verkkojen Eurooppaa välineeseen vuonna 2015 meidän ei tarvitsisi muuttaa sitoumusmarginaalia ollenkaan. Ja voisi käydä vaikka niinkin, ei tarvittaisi niin paljon takkeisiin rahaa, ei tarvittaisi edes 8 miljardia euroa. Tämä vaikuttaa olevan hyvin varovaiselta määrältä ja sitä voitaisiin, voitaisi jopa vähentää vaarantamatta kuitenkaan rahaston laatua. Kyllä, kyllä tässä on paljon asioita, joista meidän on keskusteltava ja ja vielä lisää asioita, jotka eivät ole suoraan budjettiasioita, mutta kuuluvat tälle valiokunnalle kuitenkin. Mutta valitettavasti tänään meillä ei ole aikaa. Mutta kiirettä on pidettävä, koska tämän kuukauden lopussa tai ensi kuukauden alussa mietinnän pitäisi olla valmis. Merci. Ce qui serait bien si ce plan est un plan euh, répondant à une... Niin, jos tämän Tämä on suunnitelma, jolla vastataan tarpeisiin, jotka koskevat kasvua ja työllisyyttä, niin olisi näytettävä, että Euroopan unioni, unioni ja parlamenttikomissio ja neuvosto pystyvät tekemään päätöksiä reippaasti kiireellisessä tilanteessa. Edustaja Gressle. Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja Katainen oli valiokuntamme kuultavana. Hän on myöskin täysistunnossa. Hänen kanssaan on keskusteltu ja hänellä on esitetty koko joukko kysymyksiä. Ja huomaan, että hän ei koskaan vastaa mihinkään. Tästä syystä ehdottaisinkin, että lähettäisimme nopeasti kyselykaavakkeen ja antaisimme tarkan aikarajan, mihin mennessä hänen pitäisi vastata kysymyksiin niin että saataisiin edes jotakin vastauksia häneltä, koska uskon, että muutoin on erittäin vaikea ryhtyä laatimaan lainsäädäntöä, mikäli peruskysymyksiin ei ole vastattu. Minä peräänkuultaisin tätä ja onnittelisin myöskin esittelijä hänen erittäin hyvin tehdystä työstään. Je suis conscient de l'urgence. Kiitoksia. Ymmärrän kyllä, että tässä on kiire ja tästä syystä toivon, että voisimme pitää tämän ensimmäisen ylimääräisen kokouksen jo maanantai-iltana Strasbourgissa Ekonin kollegoiden kanssa. Nyt annan puheenvuoron edustaja Tomalle. Hänen pitää aika pian poistua käsittääkseni, joten voisitteko kertoa tästä monivuotisen kehyksen muutoksesta? Kiitos. Ja vielä pyydän anteeksi siitä, että aikataulusta tällaisia rajoitteita. Ja nopeasti herra Albrecht, joka on minun kanssa toinen esittelijä, voi täydentää. Olemme myöhässä, koska monivuotisesta rahoituskeskuksesta on äänestetty myöhässä liittyen eurooppalaisten ohjelmien täytäntöönpanoon. Ja kaikki ohjelmat, joissa on yhteinen hallinto, e, niillä oli 31. 12. takarajana validointia varten komission puolelta ja olemme hyvin kaukana tästä aikataulusta koska 13 prosenttia ohjelmista on lykätty 2015 ja yli 40 prosenttia on ihan irrallaan. Eli 47 prosenttia näistä ohjelmista, jotka olisi pitänyt hyväksyä joulukuun viimeisenä päivänä, on jouduttu lykkäämään. Niiden maksumäärärahat on jouduttu lykkäämään tälle vuodelle. Artikla 19 monimuotoisessa rahoituskehyksessä mahdollistaa meidän toimintamme. Anna muutaman esimerkin ongelmien laajuudesta. 99 prosenttia Tsekin ohjelmista on tässä tähtäimessä. 80 prosenttia brittiohjelmista ja yli 60 prosenttia Italian ohjelmista, jotka kertovat, miten laajasta ongelmasta on kysymys. Joten tämä muutos pyrkii siihen, että nämä varat, jotka olisi voitu ottaa käyttöön. Ja analyysini mukaan tämä on täysin tekninen monivuotisen rahoituskehyksen muutos. Joten mielestäni meidän ei tarvitse monimutkaista asioita ja lykätä niitä, vaan voimme edetä parlamentissa nopeammin, jotta voisimme ratkaista ongelmat. Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että tässä rahan monivuotisen rahoituskehyksen uudistamisessa on tämä maksumääräraha ongelma – koska rahojen käyttö on lykkääntynyt ja tämä lykkääntyminen saattaa kumulointua. Ja kun kaikki lykkääntyy, niin tällä on vaikutuksia vuoteen 17 ja 18 myös, eli parlamentin pitäisi viipymättä tar- liittyen tähän määrärahojen lykkääntymiseen meidän on muistutettava komissiota ja neuvostoa, että meillä on yhtäältä esityslista, joka liittyy maksujen lykkääntymiseen. Ja pyrimme muuttamaan myöskin monivuotista rahoituskehystä. Ja tämä EPP-kollegalle sanon, että kun puhuvat revisi uudistamisesta vallikautumme keskellä, jotkut sanoivat, että seuraavien vaalien jälkeen tähän keskusteluun en puutu, mutta tämä uudelleenarviointi täytyy tehdä. Ja nyt meidän ehkä parlamentissa valiokunnassa me valiokunnassa pitäisi luoda olot tämän uudelleen tarkastelun pohjaksi. Kiitoksia. Sitten edustaja Olbrich. This president, uh, uh, Puheenjohtaja, en nyt toista kaikkea, mitä täällä tuli jo sanottua. Totesin vain ensinnäkin, että on olemassa kolmen tyyppisiä ohjelmia, joiden suhteen Komissio on tehnyt sitoumuksia, ohjelmia on analysoitu ja ne on hyväksytty. Joten tässä ei ole mitään ongelmaa. Vuodelle 2014 ne on hyväksytty. N plus 3 sääntöä käytetään näiden ohjelmien yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmat, jotka on hyväksytty, no niihin noudatetaan N plus 3 sääntöä. 15, 16, 17 vuodet tulevat kyseeseen. Ne ohjelmat, jotka aiemmin hyväksyttiin, tai on valmiina, eli nämä ovat carry over puoleen kuuluvia ohjelmia. Ne siirtyvät automaattisesti seuraavalle vuodelle, vuodelle 2015. Stan plus 3 sääntö hyväksytään tässäkin tietysti, mutta tämä alkaa vuodelta 2015, ehkä 15, 16, 16 17, 18 vuotta kyseeseen. Mikäli meillä ei ole hyväksytty vuonna 2014, vaarana on, että rahat saattavat mennä hukkaan. Rahat menetetään. Ehdotuksena on, että sitoumukset siirretään sen, mutta ei maksumäärärahoja. Eikä näiden ohjelmien sitoumukset siirrettäisiin vuotta 2014 vuoteen 2015, paitsi niiden ohjelmien suhteen, joissa on N plus 2 sääntö voimassa, eli esimerkiksi turvapaikkaohjelma on tällainen turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto. On ehdotettu, että nämä siirrettäisiin vuoden 15, 16 ja 17. Mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä noudatetaan N plus 2 sääntöä, mutta tätä ei koskaan hyväksytty ensimmäiselle vuodelle, joten mikäli nämä siirretään vuodelle 15, silloin N plus 2 alkaa juosta vuonna 2016. Ja mikäli ohjelma alkaa vuonna 2016, silloin plus 2 sääntö alkaa juosta seuraavana vuonna. Ohjelmat, jotka ovat yhteishallinnossa 1A-otsakkeen alla, ne siirtyvät vuodelta 14 vuoteen 15. Poikkeuksena on rajat ylittävä ja naapuruusinstrumentti, jotta nämä siirtyvät vuodelle 17 tai 17 vuoteen saakka. Ja ongelma on se, kuinka sitten N plus 3 sääntöä noudetaan, mistä se lasketaan. Tämä on tekninen juttu. Kysymys, jonka yhteisesittelijä kysyi, mitä seuraamuksia tulee maksujen osalta. Komissio kertoo meille, että virallisesti mitään suoraa vaikutusta ei ole maksumäärärahojen puolella tällä hetkellä, mutta tämä muutos pitäisi pistää lisätalousarvio ykköseen mukaan tähän asetukseen. Asetuksen osalta on ensimmäinen elementti, ja tämä otetaan silloin mukaan vuoden 2016 talousarvion. Joten tämä on tekninen juttu, mutta tämä vaikuttaa vuoden 2015 talousarvioon, niin myöskin vuoden 2016 talousarvioon, niin myöskin vuoteen 2017 yhdessä tapauksessa, eli on turvapaikkaohjelman suhteen. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle... Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Muistutan, että esittelette mietintöön 26. helmikuuta, 11. maaliskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja tarkistuksista äänestetään ensimmäinen huhtikuuta. Mainitsitte lisätalousarvio kakkosen. Siihen on seurauksia. Herra Lano ensin. Je vous écoute les uns les autres. Niin, kiitoksia. Kuuntelen teitä tässä keskustelussa, josta on tulossa hyvin tekninen ja olen aika huolissani siitä, koska en haluaisi, että unohdettaisiin keskeisiä asioita, eli tavoitettamme, eli kasvua ja työllisyyttä. On totta, että nyt puhutaan jälleen kerran menoista mutta tuloista pitäisi puhua myös. Meidän olisi nyt lopullisesti tehtävä päätös ja yritettävä saada neuvosto vakuutettua siitä, että nämä sakot tulevat unionin budjettiin, ei sen pitäisi olla mitään kuvittelua. Pyydän tukea mietinnössä, jonka pian esittelen koskien EU-ohjausjaksoa. Selvä, selvä. Mutta lopuksi vielä, jos nyt otetaan verkkojen Euroopasta ja tutkimuksesta varoja, niin minä kyllä tätä vähän ihmettelen tästä nousee kysymyksiä, koska eihän tällä tavalla luoda olosuhteita kasvulle ja työllisyydelle. Kyllä meidän pitäisi löytää rahat muualta. Mekanismi, c'est que quand on vous prend 10... Niin mekanismihan on se, että kun teitä otetaan 10, niin saatte takaisin 150, jos kaikki sujuu nuottien mukaan. Ehdotan, että menemään lisää talousarvio kakkoseen lyhyesti. Kartetava. No, no, ei mucho que decir sobre... no eipä tähän ole paljonkaan sanottavaa. Tämä koskee siirtoja ohjelmasta 2014, jota ei voitu toteuttaa johtuen rahoituskehyksen ja rahoitusohjelmien viivästyksestä. Ainoa kysymys, ja tämä liittyy jokavuotisen keskusteluun, koskee sitä, kuinka tämä 21 miljardin, miljardin euron siirto vuodesta 2014 vuoteen 2015 ja osittain vuoteen 2016 sitoumusten osalta, niin mitä tapahtuu maksuille, koska onhan aivan selvää, että 2014 vuonna, kun osa ohjelmista jäi, jäi toteuttamatta, niin silloin jäi maksuja ikään kuin vapaaksi joita käytettiin vanhojen velkojen maksamiseen, mutta 2014 vuosi päättyi niin, että meillä oli 25 miljardia maksamattomia laskuja, joten ei nyt ole niin, että olisimme mitenkään parantaneet tilannetta maksamattomien maksujen osalta vuonna 2014, kuinka tämä sitten suoraan vaikuttaa vuoden 2015 budjettiin. Lisäksi ollaan kuultu, että nyt tullaan parantamaan, tullaan parantamaan nuorisotakuun ennakkorahoitusta. No, joka kerta kun tulee uusia uutisia, niin sehän vielä vaan entisestään pahentaa vuonna 2015 ja 2016 laskukriisiä, joten yhä tarpeellisemmaksi tulee tämä komission suunnitelma, jolla nämä maksusongelmat saadaan ratkaistua ja yhä selvemmäksi tulee se, että ilman rahoituskehyksen muutosta, mikäli haluamme pitää sopi- sitoumuksesta kiinni, ja toivon, että näin on, niin kyllä meidän on muutettava nämä eh, maksujutut ja saatava lisää maksuja. Sur les paiements, je crois qu'il faut que... Maksat suhteen täytyy olla yhdenmukainen tehdä aloitteita, jotta panesimme päälle neuvoston suuntaan, että se ottaisi huomioon ää, näiden maksamattomien laskujen maksuun. Ää, meidän täytyy saada takot liikkeelle ja jos joku lainaaja ei kykene lainastaan suoriutumaan, niin yksityisten investoijien täytyy saada takuut siitä, että varat ovat käytettävissä. Ei ole selvää, että tällä hetkellä komissio pystyy maksamaan velat ja laskut, jotka pöydälle kertyvät. Onko herra Mantti saapunut? Alors, on va prolonger le débat puisque M. Monti arrive dans quelques minutes. Je salue M. Herra Monti tulee muutaman minuutin päästä, että voidaan jatkaa vielä keskustelua. Tervetuloa. Näin, että edustaja Lamassuur tuli juuri paikalle. Niin, sitten edustaja Garria Savalin mietinnöstä ja näistä huomista, mitä hän tässä juuri sanoi. Samoin kuin Toman ja Olbrichtin huomiosta. Onko teillä kommentteja? un échange de vues qui va être forcément bref. Tästä keskustelusta tulee varmasti lyhyt, koska herra Monti tulee paikalle aivan pian. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. Oui, on va, on va suspendre quelques instants.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 Mes chers collègues. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan paikoillenne. La séance est reprise. Jatkamme kokousta. Tänä aamuna budjettivaliokunnalla on kunnia vastaanottaa professori Maria Monti. Hän esittelee meille ensimmäisenä väliraportin tuloksia, joita hän hiljattain esitteli puheenjohtajakokoukselle. Kyseessä on raportti, joka on laadittu korkean tason ryhmässä, jossa pyritään hahmottelemaan tietä eteenpäin, jotta Euroopan unioni saisi omat varat. Tänä aamuna hän tuli kolman Euroopan parlamentin edustajan kanssa. Täällä oli mukana Alana Suur, Edward Kalfin, joka, jotka molemmat ovat täällä. Kiitoksia siitä. Ja Guy Verhofstadt, joka on Brysselin ruuhkan kourissa ja saapuu tänne kymmenen maissa. Haluaisin korostaa, kuinka merkittävä poliittinen arvo tällä ryhmälle, ryhmällä on parlamentille. Kunhan parlamentti äänestää veron myön, verosta, niin näin tätä myöten se sitten institutionaalisesti vahvistetaan ja tämä tulee muuttamaan budjettikeskusteluja. On totta, että jos keskustellaan vain menoista ja jätetään sitten trilogiin neuvotteluihin yhteenottoneuvoston kanssa maksuista erityisesti maksuviivystyksistä ja laskujen kasautumisesta komission pöydille, niin, niin eihän tämä mikään kovin riemastuttava harjoitus ole, eikä sitä kautta varmaankaan voida puuttua näihin kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen liittyviin ongelmiin. Joten pidämme erittäin tärkeänä töitä, josta olette vastuussa, hyvä puheenjohtaja, annan teille puheenvuoron. Odotimme tätä kuulemista kärsimättöminä. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Puheenjohtaja, budjettivaliokunnan jäsenet. Hetki on mitä tärkein sille ryhmälle, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia olla, ja itsellenikin. Hetki, jolloin puhun valiokunnallenne. Euroopan parlamentti ja erityisesti sen budjettivaliokunta ovat saavuttaneet poikkeuksellisen tärkeän rooliin kaikissa keskusteluissa, jotka liittyvät EUn rahoitukseen. Jos sallitte, me olemme täällä unionin kehityksen moottorin uumenissa monessa suhteessa, mutta erityisesti mitä tulee sen perustavimpaan piirteeseen haaraan, jolla kaiken ulkoisvaikutuksia kaikkeen unionitoimintaan, eli unionin rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Arvostan kovasti puheenjohtaja, po, hyvät jäsenet, tätä mahdollisuutta vaihtaa mielipiteitä kanssanne. Kun vuoden 2014-2015 erittäin uuvuuttavat budjettineuvottelut oli käyty ja kun joulukuussa saavutettiin viime hetken sopimus, on nyt oikea hetki tarkastella rakenteellisempia ja pitemmän aikavälin budjettihaasteita. Kuten tiedätte, meillä oli jo mahdollisuus keskustella tammikuun alueessa puheenjohtajien kokouksessa aiheesta ja esitin ens korkean ryhmän, korkean tason ryhmän, joka käsittelee omia varoja ryhmämme ensimmäiseen näkemykseen, jota otettiin myönteisesti vastaan. Ja nyt etenemme. Budjettivaliokunta on avaintoimija EUn budjetin rahoitusta koskevissa keskusteluissa. Ja olette systemaattisesti kannustaneet muutoksiin EUn omien varojen järjestelmässä. Minusta on ratkaisevaa, että te olette mukana ja perillä ryhmän toiminnasta joka vaiheessa. Me kaikki tiedämme, uudistusten vaikeudet, milloin jäsenvaltioiden varat ovat kyseessä. Tämä kysymys on poliittisella esityslistalla tärkeällä ja korkealla siellä, ja tässä tarvitaan muutoksia, jos jotain muita muutoksia halutaan. Toivottavasti tämä ensimmäinen arvio kiinnostaa teitä, ja voitte käyttää tästä keskustelun välineenä. Ei vähempää eikä enempää. Ja viitekohtana keskusteluissa. Ja etenisin esittämällä lyhyen yhteenvedon 2014 tärkeimmistä tapahtumista ja esitän yhteenvedon ensimmäisen arvion viestistä. Tältä pohjalta voimme keskustella näkemyksistämme ja teistä eteenpäin. kuuntelen viestenne erittäin kiinnostuneena. Ryhmä aloitti työnsä keväällä 2014 niin pian kuin tämä parlamentin neuvosto ja komissio olivat nimittäneet kolme jäsentä ja yhdessä nimittäneet ryhmän puheenjohtajan ja minulla on kunnia olla nimettynä tähän tehtävään. Ryhmä on tehnyt sitoutuneena hyvässä tahdossa, tahdossa ja jatkuvatta kunnioittajan työtään. Huolimatta vuoden 2014 institutionaalista muutoksista joulukuussa 2014 Junckerin komission astuttua tehtäviinsä ryhmä tapasi uudessa kokoonpanossa – sen täytyy, täytyy päättää heti uud, ensimmäisestä julkisesta tuotoksesta. Työmme on ollut kollegiaalista, mutta emme ole tietysti kaikki aivan samanmielisiä. Ja jäsentemme kokemukset heijastavat, ja niin on tarkoituskin heijastaa budjetin toimijoiden etuja. Ja tiedätte hyvin, miten kirjavia nämä kokemukset ovat. Tämä rakenteellinen erilaisuus, monimuotoisuus on tärkeää, koska emme voi vältellä näitä erilaisia mielipiteitä. Meidän täytyy saada ne kohtaamaan, jotta voimme tuottaa mielekkäitä ehdotuksia. Korkean tason ryhmä antoi ensimmäisen arvio kertomuksensa ennen vuonna 2014 loppua, kuten näette 2013 ensimmäistä julkilausumasta, päätöslausumasta, joka koskee omia varoja, joka oli tavallaan tämän ryhmän syntymätodistus. Se annettiin parlamentin neuvoston ja komission puheenjohtajille, puhemiehille. Se julkaistiin verkossa samana päivänä. kertomuksemme kykenimme löytämään mielestäni tasapainon. Meidän täytyy tuottaa asiakirja, joka on vahva nykyjärjestelmän analyysissä, mutta aito vilpitön asiakirja pidättäytyessään vielä muutosten hahmottelemisesta. Meistä oli paljon parempi ottaa etäisyyttä, ja tämä oli myös mandaattimme. Luoda ero diagnoosin ja suositusten hetken välille. Seuraavaksi pyrimme tunnistamaan ehdotuksia kolmelle EU-instituutiolle. Kuten kollegamme ensimmäisessä ja toisessa kokoonpanossa kollegani Euroopan parlamentista tuntevat nämä kollegat hyvin. olemme erittäin varovaisia. me halunneet loukata työmme järjestäytymisen perusperiaatteita. Ihmisellä on selkeitä ideoita, mitä järjestelmää muuttaa. Ja se olemme antaneet näitä ideoita heti julkisuuteen. En sano, etteikö meillä olisi näitä ideoita – asiakirjallisia olisi ollut kiinnostavampi, vähän vähemmän harmaampi, pikkasen vähemmän epäseksikäs kuin nyt. Mutta se olisi luonut harhakäsityksiä. Ehkäpä joku, joka näkee nykyjärjestelmän ongelmat, mutta ei pidä niistä ehdotuksista, joita jossain vaiheessa teemme. että olisimme nyt vähän värittäneet, värittäneet. Tuo taho, tuo instituutio olisi saattanut etääntyä tästä analyyttisesta järjestelmän kuvaamisesta, koska hän ei pit, olisi pitänyt toimenpide suosituksista. Haluamme aitoa, avoimella mielellä tapahtuvaa arviointia nyky tilanteen arviointia. Niin että mielessä eivät paina ajatukset siitä, mitä seuraavaksi tulee. Yhtä seikkaa kuitenkin painotan parlamenttia ja valiokuntaa ne ajatellen. Nykyjärjestelmän arviointi tässä kertomuksessa – mikä ei ole erityisen suopea arvio, kuten ehkä huomasitte. Tämä arvio on yksimielinen. Kaikki ryhmän jäsenet ovat allekirjoittavat tämän arvion taustasta riippumatta. Ja tämä koskee myös niitä kolmea ryhmän jäsentä, jotka par- äh, neuvosto on nimennyt. Tämä on siis alustava asiakirja, harmaa. Mutta se, että se hyväksyttiin yksimielisesti, edistää asiaamme. Tai sanot nyt kahdet eteenpäin. Emme halunneet olla provosoida tai toimia yksipuolisesti. Tiedämme, että tarvitsemme kaikki sidosryhmät mukaan, jotta voisimme muuttaa omien varojen järjestelmää. Kuten tiedätte, tässä lainsäädännöstä päätetään yksimielisesti ja ratifiointa tarvitaan kansallisten määräyksien mukaisesti ja tähän tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä täytäntöönpanovalle asetukselle. Nyt olemme tehneet selväksi, mikä meidän mielestämme on vielä nykyjärjestelmässä. Ja olemme arvioineet täsmällisesti sen heikkouksia. Me tämä alustava työmme on, toimii ponnistuslautana, ponnahduslautana vuoden 2015-2016 työlle. Tässä ensin kuvataan nykyistä EUn talousarvion rahoitusta. Se perustuu lähinnä kansallisiin maksuosuuksiin sen sijaan, että kyse olisi varsinaisista omista varoista. Tässä viittaan siihen, että noin 80 prosenttia budjettituloista koostuvat suorista jäsenvaltioiden maksamista maksuosuuksista 83 prosenttia vuonna 2013. Joko kansallisia maksuosuuksia, jotka lasketaan BKT mukaan, tai sitten prosenttiosuus arvonlisävero pohjasta. Näin ei ole aina ollut asianlaita. Omien varojen koostumus on muuttunut merkittävää tavalla vuosien mittaan. Ja tämä on myötä vaikuttanut siihen, että budjettineuvotteluista jäsenvaltioiden kesken on tullut vieläkin kitkerämpää keskustelua. Yhä enemmän on keskitytty suoraan sanottuna pinnalliseen nettotaseajatteluun. Kuka nettomaksi ja kuka ei. Minulla on tilaisuus parisen vuotta sitten olla Eurooppa-neuvoston jäsen – siellä näin sisältä käsin, millaisia nämä neuvottelut ovat. Ne eivät ole todellakaan politiikan teon hienoimpia hetkiä eurooppalaisissa toimielimissä, kun näitä keskusteluita käydään. Uskon, että se käsitys, joka kansalaisilla on siitä, mitä eriskummallinen Euroopan unioni tekeekään, ei millään tavalla muutu myönteisemmäksi. Kansallista mielikuvaa ei muutu millään tavalla myönteisemmäksi näiden keskusteluiden vuoksi, kun näitä lehmänkauppoja tehdään. Lehmänkaupat ovat tyypillisiä näille neuvotteluille. Tässä myöskin viitataan viimeaikaisiin uudistuspyrkimyksiin ja todetaan, että viimeiset kaksi yritystä – kauden 2007, 13, 2014, 2020. Nämä pyrkimykset epäonnistuivat uudistamaan järjestelmää merkittävällä tavalla ja muutokset ovat hyvin pieniä. Suurempi työsarka on vielä edessä. Tässä tarkastellaan menetelmäkysymyksiäkin, kuten kriteereitä, joilla saataisiin aikaan vakaa ominvaran järjestelmä ja tarkastaa myöskin laajempia yhteyksiä laajempaa kontekstia, jota täytyy vielä analysoida, jotta voidaan luoda suotuisat edellytykset uudistuksille. Kriteerien joukossa, jotka pitäisi saada toteutettua, jotta saadaan luotua hyvin toimiva ominvaran järjestelmä, on oikeudenmukaisuuden käsite. Se edellyttää erityishuomiota, koska tämä on hyvin monitahoinen seikka, ja tämä liittyy myöskin varojen jakokysymykseen ja kuinka budjetti on tasapainossa. Tämä on hyvinkin poliittisesti latautunut kysymys ja usein se aiheuttaa väärinkäsityksiä, jotka sitten painavat, kun poliittisia päätöksiä pyritään tekemään. Lyhyesti sanottuna, ensimmäisessä raportissa tunnustetaan, että suuria ongelmia on nykyjärjestelmä, kun pyritään uudistamaan. Tämä ei tule teille minkäänlaisena yllätyksenä varmaan, mutta niin ikään tässä avataan pohdintoja sen osalta, kuinka käytännöllisiä ratkaisuja voidaan löytää eri kriteereiden valossa. Kriteereiden pitäisi auttaa, kun tulevia valintoja tehdään. Taustalla on laimittainen keskustelu, jossa pitäisi ottaa huomioon talous, budjetti, toimielin kysymykset sekä poliittiset seikat. Olemme tehneet alustavan johto, alustavia johtopäätöksiä Alustavan johtopäätöksemme tässä vaiheessa on, että meidän ei pitäisi yksinkertaisesti tarkastella erilaisia mahdollisia rahoituslähteitä teknisesti katsottuna erillään laajemmasta yhteydestä. Niin ikään meidän täytyy tarkastella niitä voimia, jotka ovat taustalla. Nämä voimat selittävät sen, voiko uudistus onnistua tai ei. Lyhyesti sanottuna, meidän täytyy tarkastella politiikkaa ja politiikan tekoa erittäin kaiken kattavalla kokonaisvaltaisella tavalla. Olette kenties havainneet, että olemme arviomme yhteydessä muotoilleet joitakin kysymyksiä. Kun niihin etsitään ratkaisuja, meidän täytyy toimia tässä yhtenä rintamana, koska monet näistä kysymyksistä vaikuttavat myöskin toimielinten vastuualueisiin, valtaoikeuksiin. Lopuksi puheenjohtaja. Toimintojen välisestä yhteistyöstä ja siitä, kuinka tästä eteenpäin edetään. Muistanette, että päätös luoda tämä korkean tason työryhmä tehtiin silloin, kun neuvoteltiin monivuotisista rahoituskehyksistä 2014 vuodesta eteenpäin aivan viime metreillä. Teidän tuenne avulla tarkoituksena oli edelleenkin jatkaa pohdintoja ja tuoda pöydälle keskustelun naisiksi lukuisia seikkoja, teidän talousarvion. Tässä ryhmässä, jota minulla on ollut kunnia johtaa, on pohdittu hyvinkin vilkkaasti eri vaihtoehtoja suorastaan hautajaistunnelma siellä joskus on vallinnut, mutta kuitenkin toiveikkaan optimistisena olen pyrkinyt näkemään nämä keskustelut. Lopullinen päämäärä on erittäin kauaskantoinen toimielinten elämässä valtaisa vaikutukseltaan. Kyse on valtavan laajasta vaihtoehtojen kirjosta. Ja oli suorastaan loistava ajatus, jonka parlamentti ja jotkut avainhenkilöt parlamentissa esittivät tämän ehdotuksen pohjalta. Minähän olin silloin vielä Eurooppa-neuvoston jäsen. Me joudumme ottamaan tämän asian entistä vakavammin ja joudumme pistämään tämän prosessin liikkeelle. Ei ole niinkään järkeää niinkään niin tärkeää, että perustetaan työryhmiä, koska työryhmiä jatkuvasti perustetaan käsittelemään asioita. Joskus käydään hyvinkin epämääräisiä keskusteluita, mutta tämän työryhmän perustaminen oli aivan erinomainen ajatus, koska muuten olisi mennyt jälleen kerran seitsemän vuotta hukkaan omien varojen järjestelyn osalta, eikä tämä ollut sellainen vaihtoehto, joka kovinkaan paljon olisi houkutellut ketään, joten haluan todellakin onnitella niitä, jotka keksivät ajatuksen alun perinkin neuvotteluiden yhteydessä. Tosi minä olen yksi tämän loistavan ajatuksen tärkeimpiä uhreja ollutta. Kaikki tämä osoittaa, että neuvottelijat olivat tietoisia siitä, että EUn talousarvion tulopuoli on edelleenkin levällään keskustelun kesken. Ja katsottiin, että joitakin budjettihaasteita täytyy ratkaista ja myöskin vapauttaa EUn talousarvion potentiaali. Taloudelta kannalta katsottuna suurin osa poliittisia ryhmiä Euroopan parlamentissa näin oikein sanoa, ovat samaa mieltä tästä arviosta ja katsovat, että EUn talousarvion potentiaali, kun pistetään täytäntöön yhteistä politiikkaa ja saadaan aikaan lisäarvoa EUn määrärahoille, on edelleenkin liian vähän hyödynnetty, potentiaali yrittävästi hyödynnetty. Nyt ilomielin kuulisin teidän näkemyksiänne sen osalta, kuinka voidaan saada parannuksia omien varojen järjestelmään ja tulopuoleen. Muistanette, että yhteinen julkilausuma peräänkuuluttaa toimielinten välistä konferenssia yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä oli erittäin kauskatsoinen ajatus. Kansalliset parlamentit tietystikin ovat ainakin teoriassa, ainakin paperilla, loppujen lopuksi omien varojen osalta lopullisia päätöksentekijöitä. Ainakin ne uskovat niin jo joskus äh, kansallisparlamentit äh, uskovat, että ne ovat, mutta eivät ole. Tämä on että mielenkiintoinen psykologinen konteksti myöskin kansallisella tasolla, joka täytyy ottaa huomioon. Mutta uskon, että kansallisella parlamentilla harvoin on mahdollisuutta keskustella asioista kovinkaan syvällisesti. Päätösten ratifiointi sinänsä on useinkin tekninen harjoite, ja tämä harvoin johtaa minkäänlaisiin muutoksiin. Joten vuoden 2016 konferenssi, jossa tämäkin parlamentti on mukana ja myöskin kansalliset parlamentit mahdollistaa todellisen keskustelun, mutta ei tämä ole helppoa keskustelua kenenkään kannalta, mutta todellista keskustelua saadaan aikaan todellisessa parlamentaarisessa hengessä. Ajoitus on tärkeä kysymys. Me uskomme, että kokous kannattaisi järjestää ennen kuin lopullinen raportti ja suositukset meidän työryhmämme työn jälkeen julkistetaan kansallisten parlamenttien ei pitäisi pelkästään pistää merkille tai huomioida korkean tason työryhmän tekemiä ehdotuksia tai suosituksia, vaan pikemminkin kansallisten parlamenttien pitäisi itse voida olla mukana suoraan vaikuttamassa asiaan. Joten minun ajatukseni olisi, että tuo konferenssi järjestettäisiin sitten, kun on riittävän selkeä alustava käsitys siitä, mihin suuntaan halutaan mennä. Mutta sellaisessa vaiheessa, että merkittäviä muutoksia vielä voidaan tehdä. Muutoksia, jotka heijastelevat vahvoja näkemyksiä ja ehdotuksia, joita kansalliset parlamentit tulevat tekemään. Joten ryhmä suunnittelee työnsä niin, että olemme valmiita hyvissä ajoin ennen tuota konferenssia. Te olette tärkeässä asemassa tuossa konferenssissa, emme niinkään me, mutta me olemme avoinna valmiita kuuntelemaan ehdotuksia parlamenttien välisen konferenssin osalta. Sain erittäin myönteistä vastakaikua parlamentin puhemiehenkin suunnalta tämän konferenssin järjestämisen osalta. Nyt äh, puheenjohtaja toteaisin, että haluaisin lämpimästi kiittää erityisestikin sen ryhmän jäseniä, jonka puheenjohtajana olen. Kiitän Euroopan parlamenttia siitä, että se mahdollisti tämän ryhmän perustamisen. Erityisesti lama Lamassuria, ja Ferhostatia ja Kalfini haluaisin kiittää. Olen erityisen äärimmäisen kiitollinen niille, jotka täällä parlamentissa päättivät, että huolimatta siitä, että näiden henkilöiden kannat ovat hieman erilaisia, he voivat jatkossakin antaa merkittävän panoksen meidän työhömme, myötävaikuttaa siihen. Kiitoksia paljon. Si, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci pour euh, cette communication. Kiitoksia tästä kertomuksesta koskien tätä välikertomusta. Ymmärrän kyllä. että Tänette varovasti. Tämä on varmasti kaikkein tärkein haasteemme. Tämä verokysymys ja siitä äänestäminen se on parlamenttien etuoikeus. Senä päivänä, kun Euroopan parlamentti tästä äänestää kaikki Euroopan parlamentin jäsenet alkavat pyytämään lisää veroa ja vähemmän veronmaksajille. Tämä on vaikea yhdistelmä. Kiitoksia tästä kertomuksesta. Tämä on yksi vaihe ja olemme kyllä rinnallamme, tästä voitte olla varma. Teillä on auktoriteetti ja haluan tervehtiä myös kolmea parlamentin jäsentä, jotka tähän osallistuivat. Haluaako Alan nämä Suur Oui, merci, monsieur le... Kiitoksia puheenjohtaja. On aivan selvää, että olemme täysin yhtä mieltä tästä erittäin hyvästä analyysistä, jonka puheenjohtaja Monti esitti. Olemme iloisia siitä, että hän otti vastaan tämän vaikean haasteen. Hän puhui tästä humorissävyisesti ja totesi, että kyseessä on aihe, jossa poliittisesti on aivan mahdotonta onnistua, mutta samanaikaisesti se on aihe, jossa meillä on velvoite onnistua. Se on mahdotonta, mutta tarpeellista, että kyllä siinä onnistutaan. Budjettivaliokunta tietää, kuinka tarpeellinen tämä on. Julkinen mielipide ja valitettavasti suurin osa hallituksista ei ole tietoisia siitä, että tänä päivänä ei ole ei yhtään uutta politiikan linjaa, ei yhtään aloitetta, jota komissio voi ehdottaa, niin ei voida rahoittaa. Meillä on 205, 25 miljardia maksamattomia laskuja pöydällä edeltäviltä vuosilta. Joten jos emme ainakin keskipitkällä aikavälillä saa aikaan ratkaisuja Euroopan politiikan rahoittamiseen, niin tämä merkitsee hidasta, väistämätöntä koko unionin kuolemista. Se, mitä tänä päivänä tapahtuu Kreikassa tai rahoitusmarkkinoilla, on loputtomasti vähemmän vakavaa Euroopan unionin tulevaisuudelle kuin tämä tällainen hiljainen nukutuskuolema tämä on todella, todella merkittävä asia. Sitten toinen asia, mistä halusin puhua, ja josta Maria Montikin puhui, että tämä on kuitenkin tärkeä nykyisille budjettivaliokunnan jäsenille. Aivan alusta asti Euroopan parlamentti ja budjettivaliokunta ovat olleet viemässä eteenpäin tätä hanketta. Ja kun sanon, että aivan ensimmäisestä päivästä alkaen, niin tarkoitan vuotta 2006 Euroopan unionin äh, rakentamisessa tarvitaan suorastaan geologista kärsivällisyyttä. Janus Lewandowskia tuolloin aikanaan johti budjettivaliokuntaa, sen jälkeen Raimer Böge, joka tulee pian mukaan. Olin tuolloin esittelijänä. Janus äh, oli, äh, oli vähän, teki syrjähyppyn tuonne komission puolelle välillä, mutta komissio hän teki näitä ehdotuksia uudistuksia, jotka ovat ensimmäinen pohja – me, meidän työllemme, tai täällä budjettivaliokunnan johtajana ollessaan hän näin toimi. Tämä on tärkeää tietää. Samalla tavoin on tärkeää, että budjettivaliokunta on tietoinen siitä, että se diagnoosi, jonka laadimme ja suuntaviivat, joiden kautta ratkaisuihin voitaisiin päästä, jota ehdotimme useassa parlamentin päätöslauselmassa, ne on otettu mukaan tähän ensimmäiseen arvioon, joka on tällainen kasvaus ikään kuin, niin kuin Montikin sanoi, tämä on poliittisesti hyvin tärkeä. Muiden toimielinten edustajat, erityisesti neuvoston edustajat, myöntävät kyllä tämän diagnoosin oikeuden järjestelmä on läpinäkymätön, epädemokraattinen Yksikään parlamentti, ei meidän parlamenttimme eikä mikään muu kansallinen parlamentti keskustele eikä äänestä Euroopan budjetin rahoittamisesta. Se on myös Euroopan vastainen. Meillähän on neuvoston pöydän ympärillä 28 rouva Thatcheria. Se on nyt jo tehotonkin, koska rahaa puuttuu. Ja se, mitä ei vielä riittävästi tiedetä ja joka näkyy tässä ensimmäisen arvion taulukossa, se on epäoikeudenmukainen. Mitä rikkaampi maa on, sitä vähemmän se osallistuu. Ainakin kun katsotaan näitä kuutta rikkainta unionin maata, kaikkein, Euroopan unionin kaikkein köyhimmät valtiot osallistuvat vähemmän tähän kuin rikkaat maat. Tämä johtuu siitä, että kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Yksikään kansallinen parlamentti ei ole tästä tietoinen. Haluaisin tietää, tähän lisätä, että lähes kukaan niin valtiovarainministerikään ei näistä tiedä. Nämä asiat hoidetaan tuolla virkamiestasolla ja he neuvottelevat keskenään täysin suljettujen ovien takana. Edelleen meidän su- ehdottamiemme suuntaviivoimme mukaisesti, niin mehän tutkimme tätä asiaa, tapasimme melkein kaikki kansalliset parlamentit ja tapaamme ne jälleen kerran, niin kuin mm, puheenjohtaja Montekin mainitsi. Ja tämä suuntaviivaamme siis sitä, että tehdään ehdotuksia yksinkertaiseksi järjestelmäksi, joka olisi tasapainoinen jäsenvaltioiden ja kansalaisten välillä, joka perustuisi neutraalisuuteen missään tapauksessa ei voi käydä niin, että veronmaksajien maksettamaksi tulee vielä lisää samat veronmaksajat aina maksavat paikalliset politiikat ja Euroopan politiikat. Ei pidä myöskään kyseenalaistaa perussopimuksia. Verotuksen suverenisuus jää jäsenvaltioille. Mikäli jäsenvaltiot tekevät poliittisen sopimuksen ja päättävät kohdentaa uusia budjetti, Euroopan budjettiin, niin joka tapauksessa unionin liikkumavara on se, mikä paikallisveranomaisilla verokysymyksissä on yleensä maissamme. Ei ole mitään yhteisötasolle siirrettyä verotussuverenisuutta. Uudistusta työstetään Euroopan unionin tasolla jatkuvasti, vaikka tavoitteena tietenkin on, että voitaisiin budjetti, niin budjetti pidetään siis samana, vaikka tavoitteena on sitä pikkuhiljaa nostaa ja tavoitteena on rahoittaa Euroopan unionin politiikka. Tästä lähdetään. Minusta tämä on tyydyttävää, että ottan huomioon kaikki työ, mitä on tehty ja, ja ottan huomioon myös aikataulu ja poliittiset vaikeudet, jotka meitä odottavat niistä. Puheenjohtaja jo muistuttikin. Je salue Monsieur Verhofstadt. Kiitoksia. Tervehdin tässä myös Verhofstadtia. Hän on näitä Brysselin konkareita. Me Tiedämme kyllä, että teillä oli vaikeuksia päästä tänne paikalle. Muistutimme siitä. Edustaja Kalfin, haluatteko puheenvuoron nyt? Kyllä puheenjohtaja ihan lyhyesti. Yhden asian vain sen siihen, mitä kollegat juuri mainitsivat. Kovasti kiittelisin puheenjohtaja Monttia tämän eh, erittäin herkän ryhmän taitavasta puheenjohtamisesta. Se, että jäsenvaltiot olivat valmiita keskustelemaan budjetista muiden toimielimien kanssa, on erittäin tärkeä askel, mutta ei se nyt kaikkia ratkaise. Me näemme, että on ongelma, ja sen osoittaminen on ensimmäisen kertomuksen osa, on osoittaa se, tämä budjetti- ja rahoitusongelma on jatkuva ongelma, se luo jäsen, jännityksiä jäsenvaltioiden tasolla, sillä on ongelmia Euroopan politiikkaan sujuvalle toiminnalle. Järjestelmämme ei ole sen enempää demokraattinen kuin seurattava. Näin tässä ensimmäisessä arviossa todetaan. Seuraava askel on, että jos kerran ongelma on, miten se korjataan. Kuten herra Lamassa totesi, Tässä ei pyritä viemään jäsenvaltiolta autonomiaa eikä niiden äh, suvereniteettiin, mitä tulee niiden omiin budjetteihin, eikä välttämättä haluta lisätä äh, veronmaksajan taakkaa, vaan halutaan, että Euroopan budjetti on autonomisempi säilyttää jäsenvaltioiden päätöksentekovaltaa. Tavallaan tekee EU-budjetista alhaisemman taakan kansallisbudjetille. Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa. En tiedä, onko se hyvä päätös, mutta maksut EUlle ovat taakka kansalliselle budjetille jokainen euro, joka menee Euroopan budjettiin, lasketaan jossakin eu maissa katsotaan, että se on viedään pois sosiaalisektorilta tai muulta. Tämä on ihan väärä näkemys, ihan väärä keskustelu. Erilaisia ratkaisuja on, mutta ne kunnioittavat jäsenvaltioiden autonomia ja itsemääräämisoikeutta. On tärkeää pitää kaikki instituutiot mukana veneessä keskustelun aikana. Neuvosto suostui tähän työryhmään. Helppoa se ei ollut, Se oli yksi viimeistä päätöksistä osana monivuotista rahoituskehystä ja sen, sitä sopimista. Nyt meidän on vietämään tämä keskustelu kansallisiin parlamentteihin, kansallisen päätöksentekoon, kansallisiin hallituksiin myös. Ryhmä voi vain esittää argumentteja erilaisia, tehdä erilaisia ehdotuksia – voitte keskustella Euroopan parlamentin kanssa ja komission kanssa, mutta teidän täytyy kääntyä kansallisten parlamenttien ja hallitusten puoleen. Muuten tämä ää, budjetteihin liittyvä ja ongelma muuttuu poliittiseksi ongelmaksi, joka puuttuu EUn olemassaoloon ja merkitykseen. Kiitoksia. On totta, että on vahvistettava suhteita kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Tästä saadaankin sisältöä parlamenttien välisen konferenssin. Verhofstadt, puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia aivan lyhyesti vain. En voi muuta kuin alleviivata niitä sanoja, jotka herra Lamassuur esitti. Toisti täysin. Monti on toiminut innokkaasti myöskin Koreperin puolella näissä asioissa. Tietystikin siellähän niitä ongelmia löytyy. Toivon, että pääsette sieltä ehjinnahoin pois sieltä Koreperin kokouksesta. Tämä saattaa olla vielä vaikeampi kokous kuin tämä meidän kokouksemme. Ensimmäinen työryhmän väliraportti pääsi samaan johtopäätökseen analyysiin kuin parlamentti ja komissio aiemmin. Tietystikin toinen vaihe tässä työssä on paljon vaikeampi, koska toisessa kertomuksessa täytyy tehdä jotakin valintoja jo. Täytyy sanoa, että käytetään sitä ja tätä ja tuota omien varojen lähdettä Euroopan unionin rahoittamiseksi. Ja nykyinen järjestelmä, kuten tiedätte, on järjestelmä, jota, jonka suhteen on jo pitkään peräänkuulutettu, että siitä luotaisiin sellainen erilainen järjestelmä 58-59 vuosina. Ja sitten vartti muuttamista ja 80-luvulla brittien vaatimuksesta haluttiin muuttaa järjestelmää. Tähän liittyy teknisekin seikkoja, jotka liittyvät alveen keräämiseen ALV-järjestelmään ei ollut mahdollista puuttua. 30-35 vuotta siihen jo pyrittiin puuttumaan pelkästään tilastojen pohjalta, mutta ei todenteolla pysty puuttumaan ALV-kysymykseen. Sitten kun seuraava raportti tulee, niin olen varma, että puheenjohtaja Montti tietää, että siinä vaiheessa on tarpeellista tehdä jo valintoja. Se tosiasia, että neuvoston edustajan paikalla – ja haluaa osallistua ja loppujen lopuksi hyväksyä tämän kertomuksen. Tämä on uusi asia. Näin ei aiemmin ole ollut. Aiemmin tästä on tehty. Lamassur varmaan muistaa tämän hyvin. Kaikki ilmaisivat kyllä kantansa aiemmassa yhteistyössä, mutta johtopäätöksiin ei päästy kolmen toimielimen kesken. Ei komissio yksinkään eikä parlamentti saanut mitään aikaiseksi, joten tätä sekausin painottaa vielä. Kiitoksia. Se sagesse de donner... Tämä äh, on viisasta antaa kaikille rakennustyölle vahva sokkeli. Ja nyt annan kahdelle valiokunnan esittelijälle puheenvuoron Le Lewandowskille. really good to have Mario Monti. On oikein hyvä, että Mario Monti on niin innokas kuin mitä näemme. Äh, kor- tasoryhmän puheenjohtajana on, on ihan oikein, että alalla Masseron ryhmässä hän on jo aikojen aamusta ollut omien varojen uudistamiseen äh, puolusta ja myöskin verostat ja muut. Ja on hyvä, että meillä on täällä ihmisillä on elävässä muistissa monivuotisen rahoituskeskukseen kehykseen liittyvien keskustelujen kuluttajat. Tämä arvio nykytilanteesta ei ole kauhean rohkaiseva, eikä Montin puheenvuoron sävykään. Olemme hyvin kaukana kesäkuun 2011 ensimmäisestä ehdotuksesta, koska tämä muutos menoissa on astettaan tapahtunut. Mutta tulopuolella puolella tämä ALV tulopuolena ja ja tämä äh, äh, trans, transaktiovero ja sitten ne vu, vu, vuotuiset könttäsummat ja jäljelle jää fiasko. No, tässä on jäljellä ftt suhteen vahvistettu yhteistyö 11 maata, jotka ovat voimakkaasti eri mieltä sen täytäntöönpanosta. Tämäkin on hyvin kaukana alkuperäistä ideasta, koska kysymys on kansallisista ää, verotuloista, eikä ideasta, että tämä meni Euroopan budjettiin. Ajatuksena oli välttää rahoitusmarkkinoiden pirstautuminen, ja näinhän ei ole vahvistetussa yhteistyössä. Mietintö ihan oikein viittaa kontekstiin. Nyt meillä on mahdollisuudet, esteet lueteltu, ja kaikkien reformien pitäisi edetä käsi kädessä sen pyrkimyksen kanssa, että luottamus Euroopan instituutioihin kasvaa ja että budjetin lisäarvo lisääntyy. Jos nämä kehityskulut eivät tapahdu rinnakkain, niin silloin mikään ei onnistu. Ja Euroopan vaalien tulokset eivät ole kauhean rohkaisevia. Toivotan teille onnea. Ja uskon, että sen rahoituskeskuksen uudistaminen on seuraava askel ja parlamentti voi sitten tasastua pelin siinä. Kiitoksia. Teitä on kaksi esittelijää. Gérard Depré. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra Monti totesi hetki sitten, että tämä asiakirja, joka on työryhmän tulosta, että se olisi jotenkin... Uh, uh, tällainen harmaa, mutta se on vain tiukka, eihän siinä mitään. Se on hyvin, kuitenkin hyvin dokumentoitu ja hyvin jäsennetty. Minä kannatan ehdottomasti eh, omia varoja, niin kuin monet muutkin meistä, mutta en ole ollenkaan varma, että tämä lyriikka, eh, jota tänään harjoitamme, on todellista huomenna. Kunhan meillä on omat varat, niin osa keskustelusta eh, jota käydään neuvostossa niiden välillä, jotka haluavat lisävaroja Euroopan unionille ja niiden, jotka haluavat vähemmän, niin tämä keskustelu tullaan käymään täällä meillä, koska kyllä on ihmisiä, jotka helposti hyväksyvät sen, että, että lisätään ja pyydetään lisää omia varoja, toiset taas haluavat vähemmän. Kun arvioidaan omia varoja, niin meidän on muistettava, että kyllähän tällöin vaikuttamaan aivan toisella tavalla siihen, minkä tyyppisiä keskusteluja täällä käydään. Eikä ole enää tällaista keinotekoista konsensusta, joka mitä yhdistää niin, että pyydettäisiin lisää rahaa neuvostolta, vaan sitten käydään todellista keskustelua siitä, kuinka paljon ja minkä luonteisia varoja pyydämme, ja siihen liittyvät myös kansalaiset ja minkä tyyppisiä varoja pyydämme. Ramontille ja ryhmään kuuluville ystäville minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin, jos ymmärsin oikein puheenjohtajan kertomustanne, niin lähetätte nyt tietyt kysymykset asiantuntijaryhmälle. Tämä on täällä sivulla 32. Siellä on näitä kysymyksiä, joita aiotaan esittää asiantuntijaryhmälle. Minusta vaikutti siltä, että osa näistä kysymyksistä eivät niinkään liity asiantuntemukseen, vaan politiikkaan. No, olen vähän ihmeessäni joistakin näistä kysymyksistä. Voisin antaa muutamia esimerkkejä, koska minusta, että nämä, minusta tulta, että näihin liittyy poliittisia valo, valintoja. Selkeästi tämä on piltettu, eikä minun mielestäni asiantuntijoilta voida saada legitiimejä vastauksia niihin. Sitten on, niin on tämä toinen kysymys, jota käsittelitte avoimesti asiakirjassanne, johon ei ole tällä hetkellä vastausta. Niin mikäli omiin varoihin ei saada kysy- vasta- vastausta ratkaisua nyt, niin se johtuu tietenkin siitä, että neuvosto ei ole vastannut myönteisesti useaan yritykseen, mutta viittaatte myös kansan tu- tuen puutteeseen, että ei ole ollut yl- kansan tukea järjestelmän muutokseen, mutta ette kuitenkaan vastaa kysymykseen, joka koskisi sitä, kuinka saadaan kansan tuki millä, missä olosuhteissa näin kävisi paljon, korostatte kontekstia, mutta mikä olisi sellainen strategia, jota tarvittaisiin, jos jäsenvaltiot ovat jo vastahankaisia, niin miten saataisiin kansan tukea tällaisille uudistuksille? Uskon, että tämä on aika keskeinen juttu, jos halutaan todella nämä ehdotukset saada onnistumaan, jos nyt oikein ymmärrän. Sitten on kolmas kysymys, joka liittyy näihin johtopäätöksiin. Muistaakseni se on täällä sivulla 36. Ja se kyllä herätti minussa vahvasti kysymyksiä. Sanotte täällä, että, että onko niin, että nykyjärjestelmää voitaisiin parantaa ainoastaan yksinkertaisesti niin, että uudistetaan poli- politiikan rahoitusta – pohditte, että voidaanko parantaminen tehdä niin, että vain muutetaan tätä ja sitten lisäätte, vai onko niin, että vastaus löydetään myös niin, että uudistetaan poliitikkoja sinänsä, näitä poliitikkoja, joista on päätetty monivuotisten rahoituskehysten puitteissa. Kysymykseni kuulee, mihin asti haluatte mennä? Jos jatkatte tällä tiellä, niin tähän ei liity enää omat varat ja niitä koskeva problematiikka, vaan aivan toisenlainen – problematiikka, johon kuuluu koko Euroopan politiikan sisältö ja toimintatapa. Aiotteko todella mennä näin pitkälle? Mahdanko ymmärtää tämän oikein? Vai onko tämä pelkkää retoriikkaa? Onko teille jo jonkinlainen vastaus näihin kysymyksiin? Kiitoksia. Merci. Alors, je vais maintenant donner... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron niille, jotka ovat puheenvuoroa pyytäneet. voitte mahdollisesti esittää kysymyksiä. Edustaja Hanka. Jokin pan predseda. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Ja kiitos herra Montille hänen tekemästään analyysistä. Tämä asiakirja on erittäin osuva ja se hyvin täsmentää ongelmatta. Ja siinä todetaan, että Euroopan unionilla ei ole riittävästi varoja, jotta se voisi pistää täytäntöön kaikki strategiansa. Tämän te sanoitte aivan oikein kun te totesitte, että budjettineuvottelut ovat hyvin vaikeita, monimutkaisia. Esittelijä voi tämän allekirjoittaa. 40 päivää jouduttiin neuvottelemaan ennen kuin joitakin johtopäätöksiä saatiin aikaan. Huolimatta kaikista ongelmista, Euroopan unioni ei voi vastata kaikkiin niihin vaateisiin ja velvoitteisiin, jotka juontavat juurensa Lissabonin sopimuksesta – Eilen kun keskustelimme kansallisten parlamenttien kanssa, Espanjan ja Portugalin pormestarit sanoivat, että he eivät ole saaneet EUlta rahaa, vaikka raha oli luvattu, ja sitten ovat joutuneet laimaan saman määrän rahaa pankeilta. Eikä tällainen peli vetele. Meidän täytyy kerta kaiken saada aikaan järkevä, fiksu EUn budjetti, joka varmistaa sen, että unilla on riittävästi rahaa pistää täytäntöön sen omia tavoitteita niin, että kansalaisten verotaakka ei kasva verotaakkaa koituu erityisestikin pk-yritysten ja kansalaisten kontolle. Siksi emme voi voittaa kansalaisten tukea. Ongelma on se, että kansalaiset eivät ymmärrä. Kansalaiset saattavat tuntea, että me viemme vain enemmän rahaa kansalaisilta ja kansa, kansallisilta budjeteilta. Siksi kanssa eivät tue meitä. Meillä on omat, oma budjettimme ja omat ongelmamme unionissa ja yhteisiin ongelmiin täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja ja yhteinen budjetti tarvitaan tätä varten. Me kaikki tiedämme tämän. Tänä päivänä me tulemme äänestämään vuotuisesta kasvuselvityksestä 2015. Meillä on jo tietty mielipide asiasta, joka heijastuu tähän asiakirjaan. Ja uskon, että meidän valiokuntamme tulee keskustelussa tukemaan sitä, että omivaran järjestelmä uudistetaan. Hienolta keskustelua nyt käydään asiasta. Uskon, että meidän täytyy, täytyisi pitäytyä tiettyihin periaatteisiin. Yksi periaatteista on, että uudistuksen myötä verotaakka ei saa kasvaa. Tämä on perusperiaate. Uudistus ei saa lisätä verotaakkaa. Toinen asia. Uusien maksuosuuksien ei pitäisi millään tavalla – syrjiä joitakin unionin jäsenvaltioita eikä millään tavalla estää yritysten toimintaa, jotka ovat tuoneet pääkonttorensa Euroopan unionin alueelle. Ihmiset, jotka kaikkein eniten joutuvat syrjinnän kohteeksi, esimerkiksi kun on kyse arvonlisäverokohtelusta, eivät saa kärsiä enää lisää. Ja joskus päätökset vaikuttavat ihmisiin ikävällä tavalla. Toinen periaate on se, että Euroopan unionin menojen pitäisi liittyä tiettyjen prioriteettien toteuttamiseen, ja rahat pitää kohdentaa sellaisille alueille tai sellaisiin asioihin, joista syntyy selkeä näkyvää lisäarvio, ja hyötyä. On olemassa asiantuntijoita ja akateemisia ajattelijoita ja myöskin talouden ja, talous- ja sosiaalikomitean mukana ja muitakin asiantuntijoita on mukana keskustelussa. Asiantuntijat kaiken kaikkiaan uskovat, että yritykset, jotka toimivat EU-alalla, usein joutuvat syrjityiksi verrattuna yrityksiä, jotka toimivat kolmansissa maissa. Tämä johtuu siitä, että ketju on sellainen, että kasvihuonekaasupäästöt ja energiakustannukset heijastuvat hintaan, ja yritykset, jotka tulevat Euroopan unionin alueelle ulkoapäin, eivät joudu maksamaan näiden hankkeiden korkeasta hinnasta – Mikäli saamme asianmukaisen tasapainon aikaan EUn sisällä ja EUn ulkopuolella tehtyjen tavaran välillä niin, että hinnat ovat vertailukelpoisia, samansuuruisia, silloin todennäköisesti saamme kasvua aikaan. Huippuasiantuntijat myöskin kannattavat juuri tätä ratkaisua. Meidän täytyy päästä eroon myöskin tavaratuotannon, tuotantotalouden toimijoiden syrjinnästä. Kaikille pitäisi olla tasavertaiset kilpailumahdollisuudet. Kiitoksia sitten edustaja Delano. Moi, si. Puheenjohtaja, jos emme omien varojen kysymykseen ratkaisua löydä, niin se ei hyvää kerro seuraavasta vaalikierroksesta. Euroopan kansa haluaa näkyvämmän tehokkaamman Euroopan. Siihen tarvitaan rahaa. Meistä on vääräpäisessä järjestelmässä saa liian vähän investointeja. Tiedän, että tarvitaan ja se, jäsenvaltioiden yksimielisyyttä verobudjettikysymyksissä, mutta täytyy olla kunnianhimoisempi. Ja sanoo, että Eurooppa on loppujen lopuksi kaikki jäsenvaltionsa. Ja niin että täytyy haluta, että Euroopan tasolla myönnetään riittävästi resursseja. Täällä me kykenemme äänestämään menoista, mutta emme kykene äänestämään tulopuolesta. Tämä se ajatus, että me olisimme budjettissa toinen tavallaan käyttäjä, ei sovi min, minusta ole sopiva, koska me ää, äänestämme vain menoista. Tässä on perustava kysymys. Kuulen kaikki kannat. Ja, ja sen vaiheessa täytyy näyttää osoittaa poliittista tahtoa ongelman ratkaisemiseksi ratkaisee välillä, että monimatkainen yksinkertainen ja tässä arvoinen ratkaisu on ALV olisi helppo, mutta ei välttämättä tasa-arvoinen. Entä hiiliverot rajalla? Saanko vihdoinkin transaktioveroon? Nämä ovat kysymyksiä. Meidän täytyy olla pragmaattisia. Me tarvitsemme omia varoja. Tämä järjestelmä, että anna sinä, minä annan. Meillä on 28 Rova Thatcheria, eikä se toimi. Me voi hyväksyä tätä tilannetta. Meidän täytyy löytää nopeasti muita ratkaisuja budjettia varten. Merci, Monsieur Tang. Kiitoksia sitten edustaja Tang. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Monti and the members. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Montille ja korkean tason työryhmän jäsenille. Tietystikin valiokunta tuskimalta odottaa tuloksia, mutta sanoitte, että työnne on harmaata ja tylsää. Kommentteilla mikrofonia. Mutta hyväksyn kyllä sen, että teillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa ja te tarvitsette juuri sellaista lähestymistapaa. Ongelmia täytyy analysoida ja täytyy katsoa asioita laajalti, koska oikeudenmukaisuus ja pääsevärtäinen kohtelu on kova pähkinä purtavaksi. Pienet veronmaksajat aina esittävät kysymyksiä liittyen oikeudenmukaisuuteen, siihen onko tämä reilua vai ei ja se, että haluatte kansalliset parlamentit mukaan, niin totesin, että oman parlamenttini tietämättömyys, jopa valtiovarainministeriön tietämättömyys asioista suorastaan järkytti minua. Joten uskon, että meidän täytyy olla nyt jossakin määrin vielä maltillisia kannalla ja olla kärsivällisiä. Herra pre esitti jo kysymyksen. Kun luen johtopäätöksenne, minulla on kaksi kysymystä. Tässä raportissa tämä on hiemankin retorinen kysymys enemmänkin. Pitäisikö puhua tulopuolesta vaikka menopuolesta myös? Myös vaikuttaa siltä, että tämä on retorinen kysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että te haluatte tarkastella ei pelkästään EU-politiikan rahoitusta, vaan myöskin EU-politiikkaa sinänsä. Kokonaisvalta lähestymistapa on tarpeen, mutta eikö tämä ole melkoinen Pandoran lipas, jonka te nyt tässä avaatte? Ja sitten ilman spesifisempi kysymys, mutta keskeinen sellainen. Kaikki budjettijärjestelmät, olen nyt taloustieteilijä, kaikkien järjestelmien pitää olla sellaisia, että saadaan aikaan sitä, mitä luvataan. Budjettijärjestelmissä on juuri tämä ongelma tällä hetkellä. On aivan liian helppoa ja sen valtioiden sanota kyllä, ja sitten tehdään, ei kuitenkaan tehdä niin kuin sanotaan. Ei pistä suuta säkkiä myöten erillinen maksujärjestelmä ja Jos tämän, tässä on hieman ongelmallista se, että ajan käytön suhteen ei ole johdonmukaisuutta. Se, että sanotaan kyllä, mutta sitten ei tehdä kuitenkaan tätä ei tässä raportissa mukaan. Viime vuosina on havaittu, että maksut ovat jumiutuneet, maksuviiveitä on syntynyt ja komissiokin on todennut, että kyseessä on maksukriisi ja tämä on yhä 90 tosiasia tämän valiokunnankin ulkopuolella, mutta on aivan oikein, että budjettijärjestelmässä on myöskin aikarajoitteita ja tarkastaa myöskin teknistä puolta ja tehdä järjestelmästä sellainen, että se toimii. Kiitos. No. Merci, Monsieur Kiitoksia sitten edustaja Zanni. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia professori Montille ja hänen ryhmälleen tästä tehdystä työstä. Kuten sanoitte, tämä on vielä hyvin yleisellä tasolla. Vielä ei mennä yksityiskohtiin, mutta tämä on erittäin hyödyllinen vaihe. Toivon, että jatkossa mahdollisimman aika piankin voidaan jo mennä varsinaisiin ehdotuksiin, koska niitä tarvitsemme. Haluaisin esittää huomion, jonka edustaja Lamassuur sanoi, josta olen aivan yhtä mieltä. Omat varat budjetissa on asia, josta riippuu koko EUn uskottavuus ja tulevaisuus. Jos epäonnistumme tässä tehtävässä, se on erittäin vaikea selittää kansalaisille, on erittäin vaikea raapea kasaan varoja Euroopan budjettia varten. Meillä on jo nyt hyvin vakavia ongelmia, niin kuin kollega mainitsi, nämä maksut, maksuongelmat tulevat olemaan yhä kestämättömämpiä ja johtavat lopulla, lopulta romahdukseen. Toivon, että jäsenvaltiot pääsevät sopimukseen tässä valtavan tärkeässä asiassa. En käsitä, miten sitä ei ole vielä tänä päivänä löydetty, koska näin kyllä täältä parlamentin sisältä laajan enemmistön, joka haluaisi antaa Euroopan parlamentille uudet vara, omat varat, ja finanssitransaktioveroa tai hiiliveroa tai muuta hyödyntäen kuitenkin jäsenvaltioissa vielä ollaan kovin nurkkakuntaisia ja, ja mehän kyllä olemme nahoissamme tunteneet viime vuoden budjettineuvottelut. Vuonna 2014 oli ylimääräisiä varoja ja jäsenvaltiot päättivät panna oman taskunsa ylimääräiset varat sen sijaan, että olisi hieman voitu paikata tätä maksuongelmaa. Olen erittäin erittäin paljon yhtä mieltä myös siitä, että jäsenvaltioiden on annettava toki myönteinen merkki, mutta meidänkin on pohdittava tätä esille tuomaan asia, joka koskee näitä tuloja. Meidän on todella vahvasti analysoitava, arvioitava, mitä, ku, mitä menoja me näillä varoilla kaataamme. Meillä on hieman tehoton budjetti valitettavasti Italiassa tiedämme oikein hyvin, että Italia ei ole ainoa maa, joka käyttää varoja tehottomasti. Ennen kuin pyydetään omia varoja, ennen kuin katsotaan menojen puolta, niin meidän olisi kunnolla pohdittava kulupuolta ja sitä, kuinka näitä varoja käytetään. Onko niin, että nämä varat todella tuovat lisäarvoa kentälle ja jäsenvaltioihin? Meidän on osoitettava, että Euroopan budjetti tuo lisäarvoa verrattuna kansallisiin budjetteihin. Muussa tapauksessa yksikään valtio ei suostu antamaan Euroopan unionin budjettiin varoja. Lopuksi vielä tästä finanssitransaktioverosta ja hiiliverosta, jotka ovat kaksi hienoa ehdotusta. Näiden avulla saataisiin omat varat, merkittävätkin omat varat, jos nämä verot tehokkaasti jäsenetään. Mutta tämän lisäksi näiden kautta voitaisiin myös siirtää verotaakkaa kansalaisilta, esimerkiksi ALVstä. Minä vastustan ALVn nostamista, koska aikoina, jolloin kulutus on muutenkin on jo heikon puolesta, niin jos ALVtä nostetaan yhdelläkin prosenttiyksiköllä, se tulisi vielä vähentämään kulutusta, mutta sen sijaan tämä, että siirrettäisiin verotus haitalliseen toimintaan ympäristön kannalta hiiliveron osalta tai sitten ikään kuin moraalin puolelta haitalliseen toimintaan, niin, niin, niin kuin voisi olla tämä rahoitusalan spekulaatio, niin kyllä tämä voisi olla oikein kiinnostava ehdotus. Tämän lisäksi voitaisiin harkita sitä, että kerättäisiin varoja budjettiin niin, että verotettaisiin tuomittaisiin sellaista toimintaa, joka on tänä päivänä laitonta. Joissakin valtiossa on laillistettu esimerkiksi prostituutio tai kevyet huumeet. Ehkä näitäkin voitaisiin verrata. Joissakin amerikkalaisissa osavaltiossa on viime kuukausina vapautettu kevyitä huumeita. Ja ehkä tähän suuntaan voitaisiin pohdita kehittää budjetin, budjetin ava, omien varojen keskustelua on vietävä mahdollisimman reippaasti eteenpäin. Toivomme, että kun Euroopan parlamentissa, Euroopan unionissa puhutaan näistä asioista, niin pelkäämme, että tämä on vähän hidas kone. Tässä on kyseessä uskottavuutemme. Meillä on kaikki pelissä. Tässä puhutaan investoinneista, mutta tärkein vuosittainen investointien lähde Euroopan unionissa on EUn budjetti, joten on aivan valtavan tärkeää tehdä työtä tässä asiassa. Kiitoksia sitten edustaja Gio. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja Montille myös tästä työstä edeltävät kollegatkin ovat tästä jo puhuneet. Tämähän on asia, joka ei sulkeudu itseensä vaan se voi, sen kautta voidaan hahmotella uutta tietä Eurooppaa varten, joten se on erityisen merkittävä siinä suhteessa. Se on myös tärkeää siksi, että se tulee tuolta korkean tason ryhmästä, Tähän liittyy sopimus, jossa ihan päästiin parlamentin kanssa viime kaudella neuvoston parlamentin välillä, niin että tähän asiaan voitiin pureutua. Tämähän tulee vaikuttamaan suoraan kansalaisten elämään. Valuutta, kysymykset ovat valtion perustamiseen liittyviä käsitteitä länsimaisessa – yhteiskunnissa. Toki tämän tärkeä. Meitä, meitä odottaa nyt työ, taikka teitä odottaa työ, joka tar- edellyttää paljon mielikuvitusta ja rohkeutta. Näitä molempia tarvitaan varmasti runsain mitoin. Kuten te puheenjohtaja sanoitte, tämä asiakirja on vielä vähän harmaa, vähän synkkä tai väritön. Paljon täsmällistä työtä on jo tehty, mutta vielä meillä ei ole ulospääsyä näkyvissä. Olemme kuitenkin tilanteessa, jossa tällä parlamentissa, neuvostossa, tai komissiossa Euroopassa me, edessä me ovat tärkeät valinnat. Junckerin suunnitelma, joustavuus, suunnitelma, nämä ovat tärkeitä välineitä, joista pitäisi olla hyötyä. Enkä ole ainoa, joka on sitä mieltä, että nämä välineet eivät vielä riitä. Vaikuttaa siltä, että aina pyritään saamaan enemmän. On, haetaan, on haettava tietoa, jolla saadaan kasvua ja työllisyyttä budjetin ulkopuolelta. Ja tämä on kehityskulku, josta en niinkään pidä. Meidän pitäisi pysyä budjetin sisällä. Tässä joitakin huomiota. Haluaisin esittää kolme hyvin lyhyttä kysymystä. Se koskee, ne, nämä koskevat enemmänkin menettelyä kuin sisältöä. Pyrin tässä ymmärtämään, kuinka tulemme jatkossa tekemään työtä. Ensinnäkin. No oikeastaan tässä pyydän teitä arvioimaan tilannetta ja vähän kuvittelemaan tulevaisuutta. Oletteko sitä mieltä, että näiden määräaikojen ohella. Oletteko sitä mieltä, että parlamentin ja neuvosto pystyvät määrittelemään uuden omien värien järjestelmän ennen vaalikauden loppua? Toinen kysymys. Te olette toimineet Italian Pääministerinä olette siis olleet myös Euroopan neuvoston kokouksissa. Mitkä ovat kaikkein yhteistyöhaluisimpia jäsenvaltioita? Sellaisia, jotka voisivat olla ikään kuin liittolaisia, vähän lainausmerkissä, tässä työssämme. Sitten vielä työtavoista. Miten aiotte työskennellä korkean tason ryhmässänne? milloin ryhdytte tätä harmaata asiakirjaa värittämään? Aiotteko tehdä ehdotuksia, joita voisimme täytäntöpanen, totta kai joista voisimme keskustella? Tuleeko erilaisia ehdotuksia, joista voimme valita parhaat, vai miten te hahmottelette tätä asiakirjaa, jonka sitten tulette esittelemään ensi vuonna? Kiitoksia järjestys Puheenvuoro. Puheenjohtaja Montin täytyy lähteä ehdottomasti kello 11, 5 yli 11. Jos te haluatte, että hän vastaa kysymyksiin, pyytäisin viimeisiä puhujia vastaamaan mahdollisimman, kysymään mahdollisimman nopeasti. Herra Maragall. Kiitos puheenjohtaja. Olen äärimmäisen kiitollinen herra Montille hänen puheenvuorostaan ja kertomuksestaan. Kuten sanottua, tämä on askel vasta tässä koko prosessissa, vain yksi vaihe. Tämä edellyttää vielä lisää työtä. Asia täytyy vielä eteenpäin, jotakin riskejäkin täytyy ottaa. Tämä on vasta lähtökohta kaikelle. Meidän täytyy valita toimia ja strategioita jossakin vaiheessa. Me tarvitsemme voimakasta eurooppalaista vakaumusta tämän kaiken taakse. Kyse on myöskin jäsenvaltioiden välisestä vuorovaikutussuhteesta. Jäsenvaltiot yrittävät maksaa mahdollisimman vähän ja itse sitten kahmia mahdollisimman enemmän varoja budjetista. Niin kuin lama Suuraivan oikein totesi, emme voi sallia, että rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat maata jatkuvasti määrittelevät Euroopan unionin rakenteen ja johtavat unionia mukaan luettuna se, miten komissio toimii. Tällä tunnetaan pidän, joskus pidetään itsestään selvänä, että rikkaat ja vaikutusvaltaiset voivat hyötyä tilanteesta. Tuskin voimme hyväksyä sitä, että Euroopan unioni jättää laskunsa maksamatta. Me olemme velkaa kansalaisille, tiedemiehille, opiskelijoille, opiskelijoille, liikemiehille, olemme kaikille näille rahaa velkaa. Tämä on kollektiivista kyynisyyttä ja tästä me olemme kaikki osaltamme vastuussa. Vaikka jatkuvasti aktiivisesti pahoittelemme tilannetta, vaikuttaa siltä, että emme pysty tilannetta muuttamaan. Näissä olosuhteissa uskon, että Jopa käsite omat varat on jollakin tapaa kyyninen. Eivät nämä ole mitään omia varoja, ne ovat kansallisia varoja, ne ovat täysin kansallisia luonteeltaan. Usko, että ainoa tapa, jolla päästään tästä tilanteesta yli, on se, että olemme riittävän rohkeita ja tartumme härkän sarvista ja luomme todelliset eurooppalaiset omat varat. Luomme täysin uuden järjestelmän. Kaikkein helpointa olisi luoda uusia konsepteja, uusia veroja, jotka heti alkumetreiltä lähtien olisivat sellaisia, että ne selkeästi miellettäisiin eurooppalaiseksi omiksi varoiksi. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi kerätä nämä varata. Jäsenvaltiot toimisivat tässä teknisen työn suorittajina sen sijaan, että jäsenvaltiot tällä hetkellä katsoisivat, että nämä varat ovat jäsenvaltion omia varoja, niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Herra Montti, toivon, että teillä myönteinen henki säilyy, kun jatkossa teette tätä työtä ja raportoitte budjettivalikunnalle yksinkertaisuus, avoimuus, vastuutilvelvollisuus ja oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus ovat teidän periaatteitanne, mutta vielä tärkeämpi periaate on legitiimiys. Uuden järjestelmän täytyy lisätä Euroopan toimien legitiimiyttä. Emme saa jäädä tässä euroskeptikoiden vangeiksi, eikä meidän pidä kavahtaa vaikeitakaan päätöksiä Euroopan vastaiset kansallismieliset reaktiot eivät saa meitä pelottaa. Meidän täytyy olla täysin vakamuksellisia eurooppalaisia ja ymmärtää, mitä tämä kaikki edustaa. Haluamme toimia tehokkaasti, vaikuttavasti, saadakaan vaikutusta todellista eurooppalaisten omivarajärjestelmää me haluamme tässä peräkuuttaa. For the presentation, um, and I commend you for... Kiitos esityksestä ja pidän myönteisenä työtä ne, olette näitä asioita tänne paljon hommia. Edelleen pohjaa sitten kiinnostava näkökulmaan. Kun mietitään omien varojen määritelmää Euroopan kontekstissa ja jäsenvaltioiden kontekstissa, ehkä jäsenvaltioissa vähän hämmennystä siitä, mikä tämä kysymys omista varoista on. Meillä pitäisi olla joku julkinen keskustelu, jota ihmiset tietäisivät, mistä on kysymys, että tämä vaikuttaa veronmaksajien jäsenvaltioissa. Me tiedämme, että on ratkaisevaa, että täytyy vasta tulokysymykseen maksamattomiin velkoihin, sen kumuloituminen epäilemättä, mistä varasta täytyy keskustella, mutta haluaisin, että keskustelu tapahtuisi laajemmassa kontekstissa. Miten talous etenee, jos ajattelee Junckerin investointisuunnitelmaa, määrällistä helpottamista, tätä palapeliä, siihen nähden meillä pitäisi olla vähän kokonaisvaltaisempaa ajattelua, joka pyrkii jossain pitämään ihan lähestymistapa eh, omaan jäsenvaltioon, tulemana politiikkaan, suvereniteetti on tällainen punainen viime monelle jäsenvaltiolle, joten toivon tälle onne miten löydät, ratkaisun löytämisessä, ja kun löydätte, niin kertokaapa meille muillekin. Kiitos. Merci. Dernier Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro niin pari huomiota sitä ennen tietenkin omien varojen kautta pitäisi tietenkin saada laskettua, äh, maksettua komission pöydälle kasantuvat laskut, mutta jos meillä on eurooppalaisia omia varoja ja eurooppalainen verotus, niin sittenhän on tärkeää, että veronmaksajan lasku ei kuitenkaan kasvaisi. Eurooppalaisten verojen myötä olisi samanaikaisesti vähennettävä kansallisia maksuja. Toiseksi olemme globalisaation aikakaudella ja kaikki tuotantoon kohdistuva verotus sen seurauksena on helposti se, että tuotanto- ja työpaikat siirtyvät muualle. Tässä nämä kaksi huomiota, joita itse halusin esittää. Nyt teillä on vielä puheenvuoro kahdeksaksi minuutiksi, jotka on tässä vielä jäljellä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä jäseniä näistä huomioista ja kysymyksistä. Käyn tässä läpi muutamia yleisiä asioita, joihin useissa kysymyksissä puututtiin. Käyn aika nopeasti läpi, mutta kyllä tutkimme kaikki nämä kysymykset huolellisesti ja pohdimme niitä. Monemmat, monet teistä korostivat sitä, kuinka keskeinen ja poliittinen ja, ja perustuslaillinenkin luonne tällä aiheella on. ja Ahtyi sanoi, että se, että äänestettäisiin verojen hyväksymisestä, se olisi, se olisi aivan perustavalaatua oleva toimi parlamentille, näin suurin piirtein sanoi, että tässähän tietenkin puututaan asiaan, jolla on aivan identiteettiin ja historian instituutioihin merkittävällä tavalla liittyvä asia. Joka tapauksessa haluaisin nyt hieman tätä innostusta rauhoitella ainakin omasta näkökulmastamme nähden. Uskon, että emme voi liikaa tätä korostaa, emme voi pitää sitä nettohyötynä järjestelmälle – johtuen toimielinten välisestä diplomatiasta, mutta näin kyllä, kuinka Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat varmasti tahoja, joita syvällisimmin kiinnostaa tämä uusi näkymä. Kolme ryhmäni kollegailla massur Kalfin ja Verhofstadt puhuivat siihen suuntaan, josta tietenkin olen täysin yhtä mieltä. Haluaisin vain poimia tuolta asioita, joita jotkut heistä sanoivat ja joista muutkin jäsenet myöhemmin puhuivat. Jossain määrin hän on niin, että meidän pitäisi palata tilanteeseen, joka oli 50-60-luvulla voitaisiin jopa sanoa, vaikka sanon, en sanokaan sitä kovin kovalla äänellä, että olemme kaikki Euroopan tasolla ja jäsenvaltioiden tasolla eh, sitoutuneita rakenteellisiin uudistuksiin. Jossain määrin kyseessä on vastauudistus menneisyydessä – on sellaisia elementtejä, jotka olivat paremmin jäsenneltyä. Ja meillä oli paremmat rakenteet aikaisemmin kuin mitä sitten myöhemmin tapahtui. Tämä kuva 28 Rova Thatcherista pöydän ympärillä tietenkin tietenkin täyttää vain tämän sukupuolitasa-arvovaatimukset. No, emme, emme ehkä kuitenkaan haluaisi tämän tyyppistä vaikeustasoa valtioiden tasolle. Haluaisin kiittää erityisesti kahta pysyvää esittelijää, edustaja Lewandowskia. Haluaisin kiittää häntä myös komission edustajana alun perin tässä omien varojen ryhmässä ja haluaisin kiittää myös herra Depreetä. Edustaja Depre esitti kolme täsmällistä kysymystä. Jos ymmärsin, hän ei aivan käsittää tiettyjen meidän esittämien kysymysten luonnetta, jota esitämme näille asiantuntijoille, kun hän sanoi, että tämä on poliittinen asia. Herra Dupré, olette varmasti ymmärtäneet tämän asiantuntijoiden kuulemisen luonteen. Ehkä sanon tämän englanniksi. Minä ja me ajattelemme niin, että ei ole niinkään paljon tarvetta lähteä hakemaan asiantuntijuutta koskien tiettyjä erityisiä teknisiä ratkaisuja, minkälaisia hyviä ja puolia tietyillä omilla varoilla on. Meillä on kyllä talon sisällä ja eri talojen sisällä eri toimielimissä valtavasti asiantuntijuutta. Entä jos nyt menneisyyden virheitä tutkitaan, niin ei pullonkaula varmastikaan ole ollut tekninen, teknisen tiedon puute. Menneisyydessä uudistuspyrkimykset järjestelmisesti epäonnistuivat tai eivät edes missään vaiheessa oikein lähteneet lentoon, niin sehän, se on, siihen on ollut varmasti muita syitä. Siksi olen pitkälti niiden kanssa yhtä mieltä, jotka viittasivat, että olisi otettava laajempi konteksti huomioon. Meitä kiinnostaa erityisesti se, että ymmärtäisimme yksityiskohtaisemmin, millaisia pullonkauloja poliittisessa prosessissa on menneisyydessä ollut, millaisia vaikeuksia on ollut päätöksenteossa ja päätöksentekon metodologiassa – Tästä syystä, kun täällä luettelen näitä vaatimuksia, koskien näitä tarjouspyyntöjä, mitä asiantuntijat tulisivat tekemään tätä työtä, niin kyllä me otimme mukaan myös, myös tämän yhteiskuntatieteellisen ja talouspoliittiset näkökohdat. Tässä on jotakin yhtymäkohtia työn, työn kanssa, jota tein Barroson kanssa vuonna 2010 koskien yhtenäismarkkinoita. On loputtomasti kertomuksia, joissa luetellaan, mitä olisi tehtävä, jotta yhtenäismarkkinat saadaan valmiiksi, että ne saadaan elävimmiksi. Ei se ole niin kiinnostavaa. On kiinnostavampaa ymmärtää, miksi vaikka – kaikkianlaista on ehdotettu, niin miksi niistä ei ole koskaan päätetty eikä niitä ole täytäntöön pantu? Tässä on jotain vähän vastaavanlaista ilmassa. Siksi olemme tyytyväisiä siitä, että kolme toimielintä on antanut meille ryhmän, jossa on mukana kokoonpanossa, jonka kokoonpano on varmastikin hyvin poliittinen. Se myös selittää, miksi lähdemme hakemaan asiantuntijuutta tuolta ulkoakin näihin näkökohtiin. Tästä laajasta kontekstista sitten emme me halua Pandoran laatikkoa avata, niin kuin edustaja Tang sanoi. Kun valitaan laaja konteksti, niin on aina rajanvetovaikeuksia, ellei sitten haluta lähteä ensyklopediselle linjalle ja varmistaa, että ei yhtään suositusta koskaan oteta to, koskaan toteuteta. Ajattelimme, että, että on todennäköistä, että meidät otetaan huomioon, kunhan ehdotukset tehdään, mikäli noudatamme kahta ohjetta taikka kaksi avainsanaa pidetään mielestä. Ensinnäkin politisointi ja ehkä paketointi. Parampa tästä vielä yhteen konkreettisen esimerkkiin vuosien takaa. Sisämarkkina- ja verotuskomissaarina aloitin 96-97 komission verokoordinointityön. Se oli muuten toinen mahdoton tehtävä. Eikä se ollut kyllä kiinnostavaakaan suoraan sanottuna. Ja tapa, millä muutimme mahdottoman tehtävän neuvoston konkreettiseksi päätöslauselmaksi neuvostossa 1997, johon liittyi käytännössään ja yritysverotus ja, ja talletusdirektiivi ehdotukset, niin Siinähän tehtiin niin, että teimme tästä aiheesta hyvin poliittisen. Pakotimme valtiovarainministerit tilanteeseen, jossa he olivat jotenkin nolona. Tehän olitte yksi heistä, puheenjohtaja. Et ehkä ihan juuri tuolla hetkellä. Valtiovarainministerit ja pääministerit joka päivä puhuivat silloin siitä, että olisi edistettävä työllisyyttä. Sanoimme, että kyllä vain, mutta jos säilytetään tällainen valvomaton verokilpailutilanne, jossa vero taakka pääomien ja, pääomien ja yritysten osalta vain laskee ja sitten ja, ja työntekijöiden osalta vain kasvaa, niin sitten teette aivan päinvastoin kuin mitä sairaat joka päivä. Niinpä he sitten päättivät tähän asiaan puuttua. Toinen mielestäni hyvä ajatus oli se, että paketoitiin nämä asiat niin, että jokaisella... Mit? Jokainen maa sai vähän katkeraa kalkkia, mutta vähän sokerikuoritusta samalla. No, en halua, että tämä olisi liian vaan mutta, mutta nämä ovat kokemuksia, joista olemme jotakin pieniä opetuksia saaneet. Sitten Gérard toinen kysymys koski tätä kansantukea. No sehän on todella vaikea haaste tietenkin, mutta uskon, että osa tästä harjoituksesta ei välttämättä ole kauhean miellyttävää nykyisille Euroopan toimielinten toimijoille ja prosessille, mutta se koskisi sitä, että, että tuodaan esiin tietyt epäjohdonmukaisuudet. Tai niin kuin edustaja Tang sanoisi, erityisesti tietyt epäjohdonmukaisuudet ajassa. Tai kansankielellä niin, että sanotaan, sanotaan kyllä, mutta tehdään ei. Tällaista näkyy paljon politiikassa sekä kansallisella että EU-tasolla. Kyllä me kunnioittavalla tavalla ihan reippaasti voimme ottaa esille tapauksia silloin, kun se on tarpeen. Sitten vielä aivan lyhyesti tämän laajan kontekstin vaatimus. oikeastaan te kaikkia, just Riedä myös, puhutaan laajasta kontekstissa, taloudellisessa mielessä, talouden, talouden tilanne nyt ja budjetti, omat varat, kuinka nämä kysymykset liittyvät tähän laajempaan taloudelliseen tilanteeseen. Edustaja Maragall oikeutus, legitimointi tietenkin on tässä hyvin vaikea saavuttaa, mutta siksi uskonkin, että loppujen lopuksi meidän kertomusta ei pidä suunnata ainoastaan Euroopan toimielimille, vaan ehkä vähän helpommin luettava versio siitä, mikäli olemme tarpeeksi taitavia, että pystymme sellaisen laatimaan, niin että tarjosimme tällaisen version Euroopan kansalaisille, niin he ymmärtäisivät, mistä on kysymys ja mitä pelissä oikein on. Ja näin voitaisiin välttää, että he kuulisivat vain, vain sen, mitä kansalliset viranomaiset heille kertovat, joita kohtaan minulla on tietenkin suuri, suuri kunnioitus. Sitten edustaja, edustajat Zanni ja Viotti. Te molemmat eh, vähän eri sanoin kehoittivat mielikuvituksen käyttöön ja rohkeuteen. Toivon, että näitä meiltä ei tule uupumaan. Kehoittivat myös analysoimaan menopuolta Edustaja Zanni, haluamme seurata sitä linjaa antaa sellaisen vaikutelman, että emme halua laajentaa mandaattiamme kattamaan sellaisia asioita, joihin, joista meiltä ei ole mielipidettä pyydetty, mutta samaan aikaan pidän velvollisuutenamme sitä, että että tätä analysointikenttää laajennetaan siinä määrin, kun se on tarpeen, jotta saadaan annettua järkevät kunnolliset vastaukset tähän omat varat kysymykseen. Emme siis tule käsittelemään koko universumia ja maailmaa, emmekä ainoastaan myöskään omiin varoihin liittyviä teknisiä kysymyksiä. Edustaja Viotti, varmaankin sekin aika tulee, että ryhdymme värittämään tätä mustavalkoista suunnitelmaamme. Ja ehdotuksia varmasti tulee. Sellaisiakin ehdotuksia, jotka varmastikin ovat kiusallisia kaikille, koska sopimuksiinhan päästään vain silloin, kun kaikkien osapuolten on jo hieman annettava periksi yhteisen edun ja omankin edun nimissä. varmaankin pohdin kunnolla tätä toista kysymystä, joka koski sitä, mitä, mitkä jäsenvaltiot saattavat olla näitä kaikkein parhaiten, kaikkein yhteistyöhaluisimpia ehkä vastaan siihen tuntia ennen kuin lähden Koreperikokoukseen, mutta en unohda tätä kysymystä. Puheenjohtaja, panin huolenne merkille ja olen yhtä mieltä myös taloustieteilijänä tästä tänne, jonka mukaan emme ole nyt tässä hakemassa mitä mielikuvituksellisia keinoja, joilla saataisiin lisättyä kokonaisverotaakkaa, joka rasittaa erityisesti yrityksiä. Olen yhtä mieltä kanssanne myös siitä, että Euroopan unionilla on merkittävän kilpailu kilpailukykyongelma, jota ei vielä ole täysin ratkaistu, joten olisi parempi, ettei enempää tuotanto- ja työllisyyttä vaikeutettaisi. Tavaksi. Kiitos sitä, että ryhdytte tähän mahtava, mahdottomaan tehtävään. Kiitos, että suostutte sen ottamaan vastaan. Olen vakuuttunut, että teillä kaikki budjettivaliokunnan jäsenten tuki tässä intohimoa herättävässä työssä. Ja voisin kuluttaa tuolta sanomaan, että emme tienneet, että tämä on mahdotonta, siksi teimme tämän. Onnea matkaan. Tervetuloa kollega, pyydän teitä istumaan, koska esityslistalla on paljon asioita. Herra Fernandes. Monsieur Fernandez a disparu. Je lance un avis de recherche. Herra Fernandes on kadonnut, pannaan etsintäkuulutus päälle. Bien. Monsieur Depré. Monsieur Depré. Herra Depré. Haluatteko puhua meille? Teidän asiakirjastanne. Täällä on ennakkoarvio tulosta ja menosta hoitovuodoksi 12 2016 pääluokka 1 Euroopan parlamentti. Euh, pardonnez-moi, monsieur le président, j'ai été distrait, mais ça signifie qu'on est déjà... Soka, anteeksi. Olemmeko minä kohdassa kymmenen ihan oikeasti jo? Parce... Kyllä, olen kohdassa kymmenen, koska kohdan yhdeksän esittelijä on tällä hetkellä poissa paikalta. No, siltä nyt vaikuttaa. Herra esittelijä, me kyllä odottelemme teitä. Ei silloin pidä mennä vessaan, jos on puheenvuoro. <laughs> Minä ajattelin, että teen, teen noin, mutta se ei tämän. No niin, herra Fernandes, kohta yhdeksän. Tässä on ehditty valmistautua. Herra Fernandes. Tämä liittyy suuntaviivoihin 2016 pälkä 3. Kiitos puheenjohtaja puhu nyt Portugalia. Tarkoituksena tämän mietinnön takana on käyttää tilaisuutta hyväksi ja ottaa hieman komission talousarvioesityksestä innoitusta. Tämä on virkoinen haaste. Komissio aikoo tehdä alustavan talousarvioesityksen toukokuussa. Ja nyt on tilaisuus tarkastella tulevia budjettiehdotuksia. Komission on mahdollisuus ottaa huomioon meidän prioriteettimme ja poliittiset pyrkimyksemme. Nämä suuntaviivat toteutuvat seuraavalta periaatteelta. Maksumäärän suhteen on ongelmia, mutta ne tullaan ratkaisemaan. Neuvoston julkilausuma tullaan antamaan. Ja kun maksumäärärahasta on kyse, maksusuunnitelma on äärimmäisen tärkeä. Tasummat maksumäärän suhteen ovat, ovat tärkeitä. Ja ensimmäinen kokous järjestetään maaliskuussa. Ja silloin meidän täytyy kerta kaikkiaan ratkaista tämä ongelma vuoden 2015 aikana vielä. Ongelma, liittyy maksumäärähöihin. Nyt puhutaan 2016 vuoden talousarviosta. Tähän liittyy tiettyjä reunaehtoja ja rajoitteita. Budjetin rakenne on sellainen, että haluamme lähettää selkeitä viestejä. Ja mikäli vain mahdollista, pitäytyisin mielelläni tässä selkeässä rakenteessa. Meidän täytyy saada kansalaisille viesti menemään perille. Meidän täytyy määritellä prioriteettimme ja osoittaa, että Euroopan unionin talousarvio tulee tuomaan lisää arvoa kansalaisen kannalta katsottuna ja että on äärimmäisen tärkeää ennen muuta pistää investointimenot kunnolla täytäntöön. Vain 6 prosenttia kokonaistalousarviosta menee tähän pääasiallinen viesti, jonka nyt haluaisin ottaa esiin. Ovat nämä kolme eetä. Työllisyys, yritteliäisyys ja yritykset. Employment, entrepreneurship and äh, sekä yritykset, talous. PK-yritykset etenkin tarvitsevat suotuisan toimintaympäristön. Tietysti kun me puhumme yrittäjyydestä, puhumme myöskin innovaatioista saman hengenvetoon. Tutkimus, tutkimusohjelmat, joita me puolustamme, kuten Horisontti 2020, ovat tärkeitä niin ikään kosmiohjelma. Tämä on se viesti, joka täytyy saada menemään perille. Rakennerahastot on myöskin tärkeässä asemassa, kun tähän tavoitteeseen pyritään. On selvää, että kun on kyse työllisyydestä, varsinkin nuorisotyöttömyys on suuri ongelma. Meillä on ohjelmia, joilla voidaan puuttua nuorisotyöttömyyteen, erityisestikin mobiliteettiohjelma. Liikkuvuus on erittäin tärkeää. Euroopan unionissa on miljoonia vapaita työpaikkoja joka ikinen päivä. Mutta samanaikaisesti meillä on korkeat työttömyysluvut ja tässä on melkoinen paradoksi. Joten nyt kun otetaan huomioon, että avoimia työpaikkoja kyllä on, ja on ihmisiä, jotka voisivat tehdä nämä työt, niin meidän täytyy löytää keinoja, joilla helpommin mahdollinen työntekijä löytää avoimen työpaikan. Tämä on hyödyksi koko talouden kannalta katsottuna. Tarvitaan myöskin liikkuvuusohjelmia niillekin, jotka eivät ole enää aivan eilisen teeren poikia. Varttuneemmallekin väelle ei pelkästään alle 30-vuotiaille. Lisäksi tarvitaan erinäisiä hankkeita, joilla voidaan helpottaa myöskin aikuisten, ei pelkästään nuorten liikkuvuutta. Ja tässä ei myöskään pidä unohtaa sisäisen solidaarisuuden periaatetta ja sosiaalista puolta, sitä, että taistellaan köyhyyttä vastaan. Tämä on toinen huolen aiheemme tavoitteemme 2020-strategiassa. Meidän täytyy osoittaa sisäistä solidaarisuutta esimerkiksi rakennerahastojen kautta. Näin asioille täytyy antaa merkittävä huomio. Alueellinen kohesio on myöskin tärkeää solidaarisuuden kannalta katsottuna. Euroopan unioni kohtaa yhä merkittävämpiä ongelmia naapurialueillaan, esimerkiksi Ukrainan tilanne – on sellainen, jossa tarvitaan esimerkiksi humanitaarista apua. Kyse on Euroopan kehityspolitiikan teemavuodesta. Me olemme y- maailman suurin avunantaja ja meidän täytyy olla tietoinen tästä tosiasiasta. Ja ulkoinen solidarisuus onkin erittäin tärkeä osa työtämme niin ikään. Sisäinen ja ulkoinen solidarisuus ovat oikeastaan kumpikin linkittyneitä meidän yhteiseen tavoitteeseemme turvalliseen Eurooppaan vuonna 2016 talousarvion yhteydessä. Toivon mukaan saamme toteutettua Junckerin suunnitelman, Euroopan investointisuunnitelman. Tähän viittaan myöskin omassa mietinnössäni. Tuossa kohdin erityisestikin huomautan, että Junckerin suunnitelma täydentää Euroopan unionin talousarviotoimia. Se ei koskaan voi korvata EUn talousarviota tietystikin sen valossa, mitä juuri sanoin. Talousarvio perustuu itsestään selville asioille. Meillä on sitoumusmäärärahoja ja pelkästään mikäli kunnioitamme näitä sitoumuksia, voimme olla uskottavia, muuten uskottavuus kärsii. Vain täten me pystymme herättämään luottamusta. Uskon, että sitoumusten osalta varsinkin kun tarkastellaan 2014-2020 monivuotisia rahoituskehyksiä, meidän täytyy muistaa tosiasiat, realiteetit, eurooppalaiset ohjelmat ja kumppanuussopimukset eri jäsenvaltioiden kanssa täytyy pistää täytäntöön. 2016 tämän pitäisi toteutua. Meidän pitää saada myöskin vauhtiaan, vauhtiin monivuotiset rahoituskehykset 2014-2020. Kaikki yhteiset julkilausumat, erityisestikin kun on kyse maksumäärärahoista, täytyy saattaa sen mukaisen kuntoon ja kaikki ongelmat täytyy ratkaista, jotka näihin liittyvät. Siitä muista täytyy pitää kiinni. Ja maksusuunnitelman osalta toteaisin, että maksusuunnitelman täytyy olla erittäin, erittäin vankalla pohjalla vuodelle, vuodelle 2015. Toivon mukaan tämä suunnitelma pian saadaan ja voidaan pistää täytäntöön. 2015 on viimeinen mahdollisuus saada aikaan sopimus maksusuunnitelmasta. Emme voi kerta kaikkiaan hyväksyä, niin kuin sen on todettu, että asia ei saateta kuntoon, koska muuten lähetämme erittäin surullisen viestin asioiden tilasta. Miltei 25 miljardia euroa on edelleenkin maksamattomia laskuja vuodelta 2014. Tämä on kestämätön tilanne. Kuinka tästä eteenpäin sitten tulee toimia? Olemme nyt toiveikkaita sen suhteen, että vuonna 2016 monivuotiset rahoituskehykset ja niiden sisänä, sisällään pitämät äh, sitoumukset, äh, lupaukset tullaan toteuttamaan ja suunnitelmista pidetään kiinni. Äsken juuri keskustelemme omista varoista ja tuon keskustelun valossa, siis tämä sama keskusteluhan on meillä vielä edessä myöskin vuonna 2016, Tämän osalta toteaisin, että tämä ei ole mitään uutta keskustelua prioriteetit ovat asioita, joista kaikki olemme yhtä mieltä. Ehdotukset saattavat näyttää hyvinkin yksinkertaisilta, mutta on sille kerran alleviivata erät, erästä seikkaa. Komissio, komissio täytyy tehdä työnsä. Sen täytyy tehdä tai laatia kunnollinen operatiivinen ohjelma, jotta meidän prioriteettimme ja pyrkimyksemme voivat toteutua. Neuvoston niin ikään täytyy pitää kiinni lupauksestaan niin, että voimme uudelleen luot, voittaa kansalaisten luottamuksen, saadaan kasvua ja työllisyyttä ja luoda Euroopan, joka todenteolla osoittaa solidarisuutta sekä rajojensa sisäpuolella että ulospäin käsin. Toivottavasti poliittiset ryhmät auttavat minua tämän mietinnön työstämisessä. Mahdollisimman pitkälti toivon mukaan muutkin ryhmät voivat äh, kunnioittaa tämän mietinnön rakennetta. Näin toivon. Tämä rakenne on peräisin niistä keskusteluista, joita olen käynyt etenkin edellisessä kokouksessa, kun puhuin asiasta, niin tämän pohjalta tämän rakenteen laadin. Toivottavasti pidetään kiinni. Kiitos Sitten oli kommentteja? Madame Gardia presidente. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan kuten aluksi sanoin, niin on aivan selvää, että meidät on tässä nyt todella näytetty yhteen työn myötä, mutta valitettavasti edustaja Geiri ei ole nyt paikalla, joten joudun puhumaan ryhmän nimissä ja kommentoida tätä Fernandesin esittelemää asiakirjaa. Kyllä tämä aika vaikea minulle nyt on, kun minun pitäisi ryhtyä ajattelemaan uutta budjettia uusia ajatuksia ja saada taas uutta energiaa sen jälkeen, kun meillä oli niin rankkaa viime budjetin kanssa. Yritän nyt hetkeksi unohtaa kaiken sen, mitä, mitä, mitä kaikkea kertyi viime vuodelta ja koitan taas uudelleen löytää intoa tähän budjettiharjoitukseen Tämä on oikein hyvä asiakirja. Tässä on selkeät tavoitteet ja, ja Fernan, täällä on selkeät yleiset linjat. Mukana on pitkälti nämä parlamentin prioriteetit. Tietenkin siellä on painotuksia, jotka ovat hänen poliittisesta ryhmästään. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvä, teemme siihen tietenkin panoksemme. Sitten nämä kolme E tai Ytä, miksi niitä nyt sitten sanotaan työllisyys, yrittäjyys yrittä, ja yritykset. On selvää, että ilman talouspolitiikan muutoksia niin se ei onnistu ja ilman kysynnän aktivointia se ei myöskään onnistu. Tämä on se yleinen konteksti, jossa nyt liikutaan tässä tällä hetkellä. Ja siihen on puututtava niin, että, että budjetti onnistuu. Nyt on aikaa vaikea puhua budjetista 2016, koska tässä on paljon muuttujia, joiden tilanne on hyvin epäselvä ja muutamia kysymysmerkkejä muutenkin. Ensinnäkin, kuten Selkerissä hyvin ilmaistaan, tämä on ensimmäinen vuosi, jona ei ole Euroopan nuorisotakuuseen mitään ennalta merkittyä rahaa, vaan että voisimme käyttää globaalia marginaalia sitoumuksia varten tätä taetta varten. Toiseksi emme vielä tiedä, tällä hetkellä. Eli emme tiedä, mikä vuoden päästä on investointisuunnitelman vaikutus. Emme myöskään tiedä, mikä tulee olemaan tämän budjetti seuraavasta puhumattakaan. Kolmanneksen melkein samanaikaisesti mietimme rahoituskehysten muuttamista, jota olemme vaatineet oikeastaan siitä asti, kun se hyväksyttiin. Ja neljänneksen, koska samanaikaisesti myöskin työstämme maksusuunnitelmaa. Nämä neljä muuttujaa tulevat vahvasti vaikuttamaan parlamentin kantaan ja vuoden 2016 budjettiin, mutta on aivan selvää, että nämä ovat nämä suuntaviivat ja tämä on asiakirja, joka tekee selväksi parlamentin kannan, niin että komissiolla olisi sitten ajatusta siitä, mihin suuntaan me haluamme sen menevän. Toivon, että komissio ottaa ne huomioon. Mutta täällä on todella paljon vielä avoimia kysymyksiä ja tuntemattomia muuttujia. Ose Manuelilla on nyt näiden ensimmäisen sen kuuden kuukauden aikana työtä tehtävänä tämän budjetin osalta. Joten tsemppiä vaan ja tietenkin tuemme sinua ryhmänä. Merci, Monsieur Ali. Kiitos, herra Ali. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Toimme esittelijä pääkohdissa. Ja mitä pääsuuntaviivoihin tulee koskien vuonna 2016 budjetti. Rakenteet ovat hyvät. Prioriteetit ovat oikein. Tästä asiasta on budjettivaliokunnassa keskusteltu. Ja asiakirja heijastaa keskustelua ja työpaikkojen luominen, yritysten kehittäminen ja Junckerin investointisuunnitelman merkitys. Sekin on mukana. isossa rakenteessa, mikä on tärkeää. Muistan, että Junckerin investointisuunnitelma alkaa 2016. Nämä ovat hyviä askelia. Meillä on jotakin tarkistuksia, mutta eivät kovinkaan merkittäviä. liittyvät johonkin yksityiskohtiin, joista keskustelemme Estelian kanssa. Mutta yleisesti ottaen me kannatamme 2016 budjettisuuntaviivoja ja esittelijä. Kiitos. Muita puheenvuoropyöntöjä ei ole. Totean, että Joseph Fernandesin mietinnön tarkistukset pitää jättää viimeistään 11. helmikuuta Niistä keskustellaan ja äänestetään 26. helmikuuta ja maaliskuussa täysistunto äänestää hänen mietinnöstään liittyen 2016 pääkohta kolme suuntaviivoihin nyt herra Dupré ja parlamentin budjetti 2016. Euh, Monsieur le Président, ce n'était pas que je n'étais pas. Puheenjohtaja, en, en tarkoita, että en olisi ollut valmis, mutta haluaisin tietenkin antaa ystävämme ähm, päättää puheensa tuosta koko budjetista. Minullahan on vain yksi osa käsittelyssä. Tämä on tässä vaiheessa ainoastaan työasiakirja, hyvä puheenjohtaja. Mielestäni se on huomiota herättävän. Varsinkin se osa, joka ei ole minun laatimani, vaan tämä ensimmäinen osa, joka on lähinnä valiokunnan sihteeristön laatima. Ja siitä löytyy todella hienosti esitelty, hienosti jäsenneltyä materiaalia parlamentin budjetin kehittymisestä siitä asti, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Täällä on muun muassa taulukoita, jotka osoittavat, kuinka viime vuosina vuodesta 2011 on kehittynyt, kuinka tämä parlamentin budjetti on kehittynyt. Löydätte täältä asiakirjasta myöskin historiikin kaikista parlamentin painopistealueista viime vuosina ja, ja kuinka niihin on reagoitu. Tämä todella antaa meille hyvää perspektiiviä. Tämä on todella asiakirjaa ja, ja, ja osa, joka kannattaa lukea huolellisesti juuri nyt kun saavumme näihin ensimmäisiin suuntaviivoihin parlamentin budjettia varten 2016 vuoden osalta. Ja tämä on sitten minun laatimani ja siihen ehkä tulee ristiriitaisempia kannanottoja kollegoilta tai muilta poliittisilta ryhmiltä. Tulkeille valitettavasti ei ole tätä asiakirjaa toimitettu. Tässä vaiheessa nämä huomiot ovat vain väliaikaisia, ne perustuvat yhteen keskusteluun, mutta eihän voida ajatella, että tämä yksi keskustelu, jota kävin parlamentin pääsihteerin kanssa, olisi tässä riittävää Hän tulee vielä puolustamaan näitä parlamentin budjetin arvioita valiokuntamme piakkoin. Ja olen tästä kertonut oman valikuntamme varjoesittelijöille tästä lyhyesti ja he toivat esille paljon kysymyksiä, joihin menettelyn aikana tullaan vastaamaan, mutta minulla ei ole vielä ollut mahdollista ottaa niitä mukaan mietintöön, koska, koska pidimme tämän kokouksen juuri vasta hiljattain. Nyt haluaisin esitellä sisällön suuret viivat. Ensimmäinen, ensimmäinen alustava suuntaviiva, jonka nyt otan, annan isoiden kollegoiden kes- käsittelyyn. No tämä ensimmäinen suuntaviiva ei tietenkään ole ö, mukana näissä lyhyissä suuntaviivoissa. Minä haluaisin, että budjettiin suuntaviivoissa pysytään niissä, niiden annetuissa rajoissa, varsinkin nyt kun melkein kaikkien jäsenvaltioiden bu- budjetit ovat aika tiukasti suitsittuja. Ensimmäisenä suuntaviivana siis ehdotan, että rajoitettaisiin parlamentin budjetin kuluja vuonna 2016 enintään 20 prosenttia otsakkeesta 5. Kuten tiedätte, sehän on se otsake, jossa on kaikki hallinnolliset Euroopan unionin toimielinten kustannukset. Ehdotan siis, että emme ylittäisi kahden, menisi yli 20 prosentin. Jos katsotte tuolla sivulla kolme näitä taulukoita, niin huomaatte, että olen, olen aika lähellä tätä 20 prosenttia. Jonakin vuosina aikaisemmin ollaan hiukan menty yli. Toisina vuosina jääty selvästi alapuolelle 19 prosenttiin. Viittaisemman sen suuntaista ehdotan siis, että ei mentäisi 20 prosentin yli. Edelleen Euroopan parlamentin 2016 budjetti verrattuna vuoteen 2015 olisi säilytettävä 2 prosentin lisäyksen katossa. Tämä on täällä mietinnön hienossa ensimmäisessä osassa, joka on siis sihteeristön ansiota. Ja sieltä näette, että 2 prosenttia todellista nousua on hyväksyttävä nousu vuodesta 2011 vuoteen 2015. Näin on ollut, mutta on kuitenkin kollegoita, jotka eivät ole tästä yhtä mieltä. Nyt kerran, miten pääsin tähän 20, 2 prosenttiin. Yleensä niin budjetissahan on merkittävä osa hallinto- ja henkilöstökuluja, Tästä on tällä hetkellä komission virallinen asiakirja, jonka mukaan 1,6 prosenttia tulee inflaation nousua vuodeksi 2016. Tämä inflaatio on siis huomioitava ja se on automaattinen automaattisesti indeksoitava henkilöstökuluissa. Sitten on myös muutamia prioriteetteja, joista tulemme keskustelemaan, joiden vaikutuksen arvio on 0,4 prosenttiin. Ja tästä syystä ehdotan, että budjettia nostettaisiin, jos teille sopii nämä prioriteetit siis, että nostettaisiin budjettia kahdella prosentilla vuodeksi 2016 pääsihteerin kanssa olenkin jo puhunut tästä ensimmäisestä prioriteetista. Olisi hyvä, että valiokunta pyytäisi häntä, pyytäisi häntä tulemaan kokoukseemme 26. helmikuuta käsittääkseni meillä on hänen kanssaan kokous ja silloin pääsihteeri esittelee parlamentin budjetin arviot hallinnon mm, laatimena. Ensimmäinen prioriteetti on turvallisuus viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet sen, että tämä rakennus ja sen sisäänpääsyt ja lähiympäristöt on suunniteltu aikana, jolloin, jolloin turvallisuusnäkökohtia ei huomioitu tai ne eivät ole merkittäviä. Toisaalta meillä on tärkeä päätös tehty vuonna 2013, jonka mukaan turvallisuusasioita ei anneta enää ulkoa ulkopuolella, vaan se on otettu talon sisäiseksi, koska se on nyt, nyt meillä on parlamentin vastuulla oleva sisäinen henkilöstö, eli nyt tämä on vielä suoremmin meidän vastuullamme tämä turvallisuusasia. Toivoin, että kun pääsihteeri esittelee parlamentin budjetin arvioon, niin hän kertoisi toimista, joihin aiotaan ryhtyä turvallisuuden vahvistamiseksi ja hän kertoisi myös mahdollisista kustannuksista, budjettikustannuksista vuodelle 2016. Jotkut niistä on varmaankin täysin oikeutettuja ja, ja, ja maksut on maksettava sille siisti. Tämä on aivan tärkein prioriteetti. Sitten kakkosijalla, ehkä luen nämä täältä poliittisessa merkitysjärjestyksessä. Tämä koskee sitä, että Lissabonin sopimuksen jälkeen Euroopan parlamentin vast- vastuu luonne on muuttunut merkittävästi. Meistä on tullut lainsäätäjä melkein kaikkiin päätöksiin, joita toimielimissä tehdään. Meidän vastuutamme on vahvistettu lainsäätäjänä ja valvojana. Kun lainsäädäntöä annetaan, niin sitä on täytäntöön pantava. Meillä on velvoite valvoa tapaa, jolla – komissio, silloin kun komission tehtävänä on täytäntöpanna, niin meillä on valvottava komission täytäntöpanoa ja meillä on tässä todella sitten oma vastuumme ja ehdotan kolmea asiaa. Ensinnäkin olisi vahvistettava vieläkin valiokuntien henkilöstöä silloin, kun lainsäädäntötyötä on tulossa paljon. Näin on jossakin valiokunnassa tehtykin, mutta sitä on vielä täydennettävä. Melkein missään valiokunnassa ei ole henkilöitä, jotka voisivat todella valvoa päätöksiemme täytäntöönpanoa. Jossakin valiokunnissa on ohjelmia otettu käyttöön, mutta me emme tunne näitä ohjelmia. Meidän on aivan mahdotonta valvoa millään tavalla toimintaa. Talousarvion valvontavaliokunnassa e- eikä muutenkaan sen suhteen, vastaavatko ne poliittisia prioriteetteja. Olisi siis vahvistettava valiokuntien sihteeristön henkilöstöä valvontaa varten ja siellä, missä sitä ei vielä ole tehty työn osalta sitten. Samansuuntaisesti minulla oli tällainen hullu ajatus, että ajattelin vähän vilkaista parlamentin, ja, parlamentin jäsenten avustajakysymystä ja olen löytänyt sieltä aika hämmästyttäviä asioita, joista kohta kerron. Minusta ne ovat sen kaltaisia, että niihin olisi syytä hieman paneutua tarkemmin. Tällais, nämä ovat siis tilastoja, jotka on olemassa. Minä en ole niitä itse laatinut, enkä ole pyytänyt niitä laatimaan, vaan ne ovat olemassa virallisessa asiakirjassa – Keskimäärin, eh, puhun siis kaikista jäsenistä, keskimäärin eh, jokaisella MEPillä on 2,33 eh, akkreditoitu avustajaa ja kuusi, vähän, yli, vähän yli kuusi ja paikallista avustajaa. Paikallisten avustajien määrä, meppiä määrin niin vaihtelee nollasta 43. On siis jäsen, jolla on 43 paikallista avustajaa ja jollakin ei ole yhtään. En tiedä, onko teillä joku henkilö, jonka mielestä tämä ei ole omituista, niin voisitte minulla salin, voisitte minulle salin ulkopuolella kohta kertoa, että miksi tämä ei ole teidän mielestänne aika erikoista. 16 jäsentä ei käytä yhtään paikallista avustajaa. 84 on yli 10 paikallista avustajaa ensimmäisen arvion mukaan. Voin myös heidät mm, voi nähdä, mistä poliittisista ryhmistä he ovat. Tästäkin herää kysymyksiä. 45 jäsentä on ilman yhtään akkreditoitua avustajaa ja heillä on vain paikallisia avustajia, kun kuitenkin on kyseessä jäsenet, joilla on valvojan ja lainsäätäjän roolia. Niin minusta tämäkin ilmiö on aika erikoislaatuinen. Tästä voimme vielä keskustella myöhemminkin ja olen tästä puhunut pääsihteerille olemme laatineet ensimmäiset suuntaviivat, mutta tällä hetkellä aion sanoa ainoastaan, että olen sitä mieltä, että emme voi antaa tämän paikallisten avustajien inflaation paisua, vaan me tarvitsemme sääntöjä, joissa todetaan, niin nämähän kaikki avustajat ovat parlamentin maksamia, eli, eli veronmaksajien maksamia me tarvitsemme siis säännön, jossa todetaan, että jaetaan, katsotaan mikä on legitiimiä akkreditoitujen avustajien osalta ja mikä on legitiimiä paikallisten avustajien osalta. Minun mielestäni, jos on pelkästään paikallisia avustajia, niin tämä merkitsee selkeästi väärinkäyttöä ja parlamentin tehtävän mm, laiminlyömistä. Ei ole minkäänlaisia institutionaalisia keinoja näillä, näillä parlamentin antamilla varoilla on aivan mahdotonta toimia sekä lainsäätäjänä että valvojana eh, näiden eri ohjelmien osalta, jos ollaan tällaisessa tilanteessa. Joten minä kyllä tulen tekemään teille täsmällisiä ehdotuksia. Tietenkin kuuntelen teitä edelleen, se nyt on aivan selvää. ja keskustelen varjoesittelijän kanssa, ja keskustelen myös parlamentin hallinnon kanssa. Minun sanot, huomattava, että ainakin pääsihteeri on jo ymmärtänyt ajatuksen siitä, että nykytilanne ei voi jatkua tällaisenaan. Tiedotusvälineet kehittävät tästä valtavan skandaalin, kun saavat tämän tietonsa, ja siitäpä meille tuleekin ongelmia. Sitten viides kohta. Meillä on muitakin, täällä osia, muitakin asioita. Täällä on paljon kysymyksiä, enkä niitä kaikkia tässä nyt käy läpi. niin varjoesittelijätkin ovat esittäneet paljon kysymyksiä, joten keräänpä vielä tietoa, niin että voin niihin vastata, mutta tässä vaiheessa keskityn neljään asiaan. Ensinnäkin hallinnon kustannukset parlamentin budjetissa alle 20 prosenttia. Tämä oli yksi, kohta yksi, kaksi, kakkoskohta budjetin kasvu vuodesta 2015 vuoteen 2016 korkeintaan 2 prosenttia. Sitten henkilöstön vahvistus sihteeristöissä, lainsäädäntötyön osalta siellä, missä niin ei ole vielä tehty ja kaikkien valiokuntien osalta silloin, kun, ajat, kun valvotaan ohjelmien panoa silloin, kun ne on parlamentin prioriteetteihin kuuluvia toimia. Sitten neljäntenä vielä sääntelyä, joka koskisi akkreditoitujen avustajien ja paikallisten avustajien suhdetta. Ja turvallisuus on tärkeimpänä siis. Olemme nyt prosessin alussa. Pääsihteeri tulee kertomaan meille, antamaan ensinnäkin yhden kertomuksen, mutta hetkinen, haluan vielä täsmentää sen, että rakennuksistaakin on tärkeää sanottava, mutta en siihen tänään mene. Pääsihteerillä on parlamentin puhemiehistön kanssa tekeillä globaali keskipitkän aikavälin suunnitelma koskien eri toimistoja ja lisäkapasiteettitarpeita ja, ja saneeraustarpeita. Esimerkiksi rin toimistossa juoksentelee hiiriä. Tämä voi olla vähän yllättävää. Talvella lämmitys ei aina toimi puhemiehen toimistoon on satanut ja kaikenlaisia operatiivisia toimia tässä kyllä tarvitaan niin, että, että vähän äh, kohot, että tehdään tällä kasvojen kohotus joillekin äh, rakennuksille. Esimerkiksi myös tarvitaan riittävästi kokoussaleja ja äh, tulkkausjärjestelyjä ja äänestämiskoneita ja näin edelleen, mutta pääsihteeri on tulossa. Hän puh- pyydän, että hän puhuu myös turvallisuudesta, kun hän tulee kertomaan meille vuonna 2016 budjettiin eh, arvioinnista ja hän myös kertoo sitten näistä keski näistä, väli, näistä eh, rakennuksista. Tämä menee ehkä maaliskuulle. Budjetista puhutaan siis helmikuussa, mutta ehkä 31. maaliskuuta voidaan näistä rakennuksista. Tässäpä ensimmäiset, ensimmäiset huomiot kollegoille kuulin kyllä, mitä varjoesittelijät sanoivat ja ne ovat, ovat tuolla prosessoinnissa mukana. Kiitoksia, herra Debray. Täytyy kysyä pääsitteltä, olisiko hyvä, että hän hakisi kissan toimistoon? Herra Monkka. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle kattavasta tietorikkaasta kertomuksesta, kun olin budjettiesittelijä edellisellä kaudella 2010. Laadin saman mietinnön. Olen vähän pahoillani tätä kautta, ei ole katsottu, mutta olen monen asiassa samaa mieltä tämän mietinnön kanssa. Olen samaa mieltä, että Euroopan parlamentin kokonaisbudjetti oli 20 oli sopivan kokoinen. Vetäisikö kasvattaa Euroopan parlamentin budjettia alle kahdella prosentilla. Euroalueen budjettiennuste on 1,1 prosenttia seuraavalle kaudelle. Ehkä nuo luvut pitäisi ottaa huomioon. Ehkäpä budjettia pitäisi kasvattaa paljon vähemmän. ehkä, kyllä tähän mennessä on tehty, ei pitäisi kasvattaa meppien osuutta. Ehkäpä indeksoinnista luopuminen olisi hyvä merkki. Henkilöstön väheneminen. Joka voisi henkilöstöä pitää esitti, mutta prosentilla kaiken kaikkiaan 5 prosenttia. Tämä koskee Euroopan parlamenttiakin, mutta meidän pitäisi suojata poliittiset ryhjät täältä. Meillä on 6000 työntekijää, täällä on tarpeeksi muita työntekijöitä, josta vähentää henkilöstöä täytyy vähentää prosentilla. Jos emme tee näin, se näyttää pahalta. Siksi pitäisi löytää vähän lisää varaamia. Meillä on vähän toisia ideoita siitä, mistä niitä löytää. Mietin, se on käännetty vain yhdelle kielelle. Tarkistuksetkin vain. Me äänestämme mutta seuraavana kuukausina tarkistukset täytyy kääntää kaikille 23 kielelle. Minusta ei ole tarpeellista kääntää niitä tarkistuksia, jotka eivät ole tänään käännettyjä. Euroopan parlamentti käännättää nämä tarkistukset ja muut dokumentit ulkoisilla käyn tälle tarkistuksen, niin hyväksyttiin, että tätä ei tarvitsisi kääntää kaikille 23 kielelle. Sitten kolme mi- miljoonaa eurossa voidaan säästää. Tiedämme, että me meppeinä voimme esittää kysymyksiä. Komission täytyy vastata. Yksi komission vastaus maksaa 1600 euroa. Ja joskus nämä kysymykset estää siksi, että äh, mepit haluavat lisää mainetta. Kysytään vain silloin, kun tarvitaan vastausta, eikä laadita näitä kysymyslistoja internettiä varten. Vain taata teille, että jos tarpeettomat kysymykset eliminoidaan, säästämme kolme miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on väärää PR, tämä ei ole vakavaa touhua. On paljon asioita, jos voimme säästää rahaa. Ja päästä isoihin summiin. Se, jo, josko Euroopan parlamentti ostaa palveluita tai vuokraa rakennuksia, kun me vuokrasimme rakennuksia, mennät olivat pienemmät. Mutta meillä täytyy olla suunnitelma, mitä tehdä kiinteistöillä. Pyydetäänpä pääsihteeri valiokuntaan, pyydetään häntä esittelemään meitä Äh, estelemään meille tilanteen kiinteistöpuolelle ostaa vai vuokrata. Jos me haluamme päättää, että ostamme jotain, vaihtoehtoja pitäisi olla enemmän. Menneisyydessä meillä on ollut vain yksi vaihtoehto. Vain yksi kallis vaihtoehto, joka piti valita. Otetaan enemmän kuin yksi. Esittelijänä tämä kysymys paikallisista avustajista – Jos näpillä on 43 avustajaa, niin se on huono asia. Kaikkien tarkist- avustajan täytyy olla rekisteröityä. Täytyy löytää oikea tasapaino, ettei mennä näihin äärimmäisyyksiin. Totta kai paikallisilla avustajilla on tärkeä merkitys. Jotain täytyy säästää, mutta rationaalia pitäisi olla. Tehdään järkevä päätös. Tiedätte kollegat, että kaikki, mistä Euroopan parlamentista keskustellaan, se jo leviää paperilla. Jos levitämme tietoa internetissä, säästämme rahaa. Nämä paperiasiakirjat jo printataan luultavasti Luxemburgissa ja sitten lähdetään tänne. Miksi emme voi saada asiakirjoja sähköpostilla, jos ihmiset tarvitsevat paperia, niin miksi eivät he pyydä sitä? Yleensä kun paperiasiakirjat saapuvat, ne menevät raskakoriin. Jätetään paperiasiakirjat niille, jotka sitä tarvitsevat. Meidän täytyy osoittaa Euroopan kansalaisille, että osaamme rationaalisella säästää rahaa ja näin ne esimerkkeinä. Merci, monsieur Mankia. Madame Riada. Kiitoksia sitten Riada. I'd like to thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää herra Debreetä hänen puheenvuorostaan. Pyydän anteeksi kollegani Junosin puolesta. Hän ei päässyt tänään paikalle. Pidän erittäin hyvänä tätä käytännönläheistä keskustelua. Samoissakin suhteessa pragmaattista, esimerkiksi henkilöstökysymykset ja Lissabonin sopimus olisi hyvä, mikäli saataisiin enemmän henkilöstöä esimerkiksi valiokuntiin. Tarvitsemme yksityiskohtaisempaa apua. Ja sitten turvallisuudesta vielä yksi huomio. Uskon, että meidän täytyy maltillisesti reagoida, koska haluamme pitää parlamentin edelleenkin avoimena. Haluamme varmistaa, että yleisö edelleenkin pääsee parlamenttiin, mikäli päädytään sellaiseen tilanteeseen, että meillä on valtava hässäkkä esimerkiksi, mikä haluaa tuoda vierailijaryhmiä sisään parlamenttiin. Tämä estää meidän työtämme niin ikään, että meidän täytyy olla käytännönläheisiä tässäkin turvallisuuskysymyksessä. Olisin kiittää jälleen kerran ja Ilomielin jään odottelemaan yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten tämä mietintö muotoutuu. Kiitos. Rübig. Ja recht herzlichen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että kun tarkastetaan parlamentin budjetista, kvestorit aina pyydetään paikan päälle myöskin budjetista vastaava varapuhemies koska on tärkeää, että tiedotusta parannetaan. Tätä minä toivoisin. Toimintasihteeristö kutsuu nämä paikalle jatkossa. Me olemme valtaisan tietotulvan alla tietotulvan lisääntyy jatkuvasti ja siksi meidän täytyy myöskin mukauttaa palveluitamme. Mikäli ei haluta enää paperilla asiakirjoja, täytyy toisaalta varmistaa se, että kaikkialla parlamentissa on niin hyvät nettiyhteydet niin, että esimerkiksi täysistunnossa, jossa on valtava määrä ihmisiä, voi sitten huomatta seurata asioita internetin välityksellä. Joskus joutuu niin kammottavaan tilanteeseen, että tärkeissä kokouksessa yhtäkkiä wifi-yhteys katkeaa journalistit ovat jo valittaneet tästä asiasta, että tällaista emme voi sietää. Ja myöskin meidän kannaltamme, mikäli haluamme kommunikoida kansalaisten kans, kan, kanssa, niin tämä on erittäin tärkeä asia hoitaa nopeasti kuntoon. Me olemme parlamentti, johon useimmat meistä haluavat tulla uudelleen valituiksi, joten vierailijoilla on merkittävä rooli, kun me voimme kutsua tänne äänestäjämme. Meillä ei ole riittäviä tiloja vierailijaryhmiä varten, mikäli vain 5-6 ihmistä haluaa ottaa vastaan, niin baarista me ei onnistu, eikä kokoussaleissakaan onnistu, joten hyvin vaikeaa on tehokkaasti täällä näyttää tai kommunikoida vieraryhmien kanssa. Tilojen, aika, tilojen saaminen on erittäin, erittäin vaikeaa ja tilaisuuksien järjestäminen on ongelma. Mikäli turvallisuudesta leikataan, tämä on ongelmallista. Minä en halua pelkästään sähköpostitse olla yhteydessä kansallisiin, vaan haluan, että tulevaisuudessa voimme ottaa vastaan vierailuita tehokkaammin ja paremmin. Ja kenties voimme tässä juuri nuoria ja nuoria journalisteja pitää tärkeimmässä asemassa, koska heidän kanssaan meidän ennen muuta pitäisi voida kommunikoida. Tarvitsemme myöskin suunnitelman, kun tarkastelemme eläkerahaston kielteistä tilannetta, alijäämää. Siellä on jatkuvasti kertynyt yhä enemmän alijäämää. Säästöihin päästäisiin esimerkiksi kuskipalvelua rajoittamalla. Mikäli jollakin autokäytössä on 24 tuntia, niin onko tämä järkevää? Ja mikäli halutaan 8-20 pelkästään käyttää kulkuneuvoa, niin sinun pitää etukäteen käy, tarkalleen ilmoittaa, milloin ajoneuvon täytyy olla käytettävissä. Tästäkin voidaan säästää rahaa. Tästä on merkittävät säästöt. Virkojen vähentäminen, tämä on tietystikin suuri haaste. 5 prosenttia pitäisi saada vähennystä aikaan tulevina vuosina prosenttivuodessa. Tästä tulee kyllä ongelmia. Me täytyy katsoa, mistä saamme tehokkuushyötyä aikaan koulutusta mahdollisesti tarvitaan parlamentissa niin, että joltakin asia, osastolta voidaan siirtää henkilöstöä toisiin osastolle, jossa tarvitaan lisää henkilöstöä. Kokonaistalousarvio viimeisten seitsemän vuoden aikana on vähentynyt neljällä prosentilla, joten mitään suurta liikkumavaraa ei ole. Meidän täytyy olla säästäväisiä. Tämä on kaikkien etujen mukaista. Avustajista ja akkredit akkreditoiduista avustajista toteaisin, että on ikävää, että joillakin ei ole enää varaa akkreditointiin, akkreditoituihin avustajiin Brysselissä, koska tämä on niin kallista. Mikäli keskiarvo on se, että on kuusi paikallista avustajaa, niin kyllä minä sitten ymmärrän, että kotimaassa, kun olla yhteyksissä kansalaisten kanssa, ja kun kansalaiset pyrkivät saamaan tietoa, niin tämäkin puoli täytyy varmistaa. Ja jotkut mepit katsovat, että on tärkeämpää toimia kotimaassa käsin. Mutta toisaalta minun täytyy sanoa, että kyllä me Brysselissäkin tarvitsemme hyvinkin pätevää henkilöstöä. Joten uskon, että kun on kyse maksuista ja palkoista ei mikään AY-ihminen, niin kyllä palkkauspuolta täytyy parantaa ja tehdä Brysselin avustajien paikoista houkuttelevampia. Niitä ovat aivan yhtä houkuttelevia kuin kotimaassa avustajien paikat. Me tarvitsemme erittäin pätevää henkilöstöä parlamentaarisessa työssämme. Ja tällaista henkilöstöä täytyy olla meillä käytössä jatkossa, joten työpaikan houkuttelevuutta pitää lisätä. Sì, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää erityisesti edustaja Depreetta äh, tästä asiakirjasta mm, varjaesittelijänä toimin tässä. Ymmärrän, että tämä on alustava asiakirja ja teemme yhteistyötä niin, että, että saadaan sitä kehitettyä. Joitakin alustavia huomioita tässä ehdotetaan, että säilytetään tällainen kahden prosentin maksimikasvu. Tämä vastaisi inflaatiolukuja. Niin kuten Demareiden varjoesittelijä jo sanoi, Inflaatiohan taitaa olla tuolla 1 prosentin, 1,1 prosentin hujakoilla ensi vuonna. En usko, että tästä voidaan pitää kiinni. Näitä ennakointeja on vaikea tehdä. EKPn ponnistelujen jälkeen on katsottava, onko rahoitus ja pankkijärjestelmä riittävän armahtavainen reaalitaloutta kohtaan. Niin tämän 2 prosenttia minusta pitäisi pysyttäytyä pikemminkin lähempänä 0 prosenttia, kun olemme de- deflaatio- tai stagnaatiotilannetta lähemmässä. Minusta tämä ei ole kovin oikea luku. Sitten tämä, että pysytään alle 20 prosentin hallinnollisissa kustannuksissa, niin sekä kyllä sitten tämä lisäkontrolli koskee näitä paikallisia avustajia. Ehkä voisimme ehdottaa jotakin enimmäisprosenttimäärää koskien näitä paikallisia avustajia. Näin vältettäisiin se, että olisi sataprosenttisesti paikallisia avustajia. Meillähän kuitenkin on tehtävänä tehdä työtä varsinkin täällä parlamentissa. Sitten nämä turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja kaikki muut, hiiret ja muut, niin ehkäpä niistä sitten rauhassa puhumme. Meillä on useita ehdotuksia, enkä halua nyt kuluttaa aikaa, kun meillä on vielä esityslistalla muitakin asioita. Kiitoksia. Merci, Madame Grasleux. Herra Gressle. Pyysin puheenvuoroa, koska kollega Mankka sai minut huolestuneeksi jälleen kerran. Suoraan sanottuna minusta ei ole hyvä, mikäli yhdet päättävät, että toiset eivät enää tarvitse asiakirjoja tehdäkseen työtä. Jotkut ihmiset valmistavat kokouksiin, joten he tarvitsevat asiakirjat etukäteen, ja asiakirjat täytyy toimittaa. Minulla ei kotona ole käytännössä ollenkaan internettiä, Jotkut äh, asiakirjat tarvitsen kertakaikkeen etukäteen. Ja budjetti, budjetin valvontavaliokunnan puheenjohtajana havaitsee ihmiset lukevat yhä vähemmän ja vähemmän. Sähköiset asiakirjat äh, pitävät sisällään yhden puutteen. Niihin ei voi tehdä merkintää. Ei minä voi tehdä mitään välihuomautuksia tai huomautuksia. Ja on tärkeää, että voin tehdä yhteenveron asiakirjan sisällöstä. Minun mielestäni pitäisi nyt tarttua pääasioihin, ei sivuasioihin. Asiakirjojen painattaminen on sivuasia. Pääasia on se, kuinka paljon henkilöstökuluja säästyy. 50 kollega Mankka. Mikäli viisi virkaa voidaan leikata, seuraavat viisi vuotta voidaan ihan huoletti printata asiakirjoja. Mikäli tätä viittä virkaa ei leikata, niin sitten veron maksaja joutuu, joutuu pohtimaan, mihin rahat käytetään. Nyt pitäisi kertoa pääasian ei sivuasioihin. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, koska nämä ovat monille ihmisille punainen vaate, jota minä vain varoitan tästä. Merci, monsieur Taron. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Yleisesti haluaisin kovasti tukea herra Preta ponnisteluissa niin että vuoden 2016 budjetti olisi sillä mallilla, mitä hän ehdottaa. Pikkasen olisin tätä kerran Mankan kanssa eri mieltä. Jos pari kollegaa palkkaa liikaa paikallista henkilökuntaa, ei sit, pitäisi kaikkea meitä nollasta, että jos Virossa on varas, eivät kaikki virolaista kuitenkaan ole varkaita tukisen sen eh, Depran lähestymistapa tätä pitäisi säännellä paremmin, mutta suosittelisin jotain, joka menee pitemmälle kuin tämä mietintä. Pitkän elämäni varrella olen nähnyt, että eh, sääntelyssä paras lääke on tietojen julkistaminen. Paremmassa sääntelyssä aina löytää porsareja, ainakin minä löydän. Mutta jos asiat julkistetaan, äänestäjät päättävät. kaikki kannustavat sitä, että pääsihteeri herra Velle puhuu meille ja kuvaa budjettikohtia, mutta ehdotan, että meillä olisi valmistella kokous. Äh, Tiedän herra Velle, niin hän on kokenut virkamies. Kiitoksia sitten Iturgais. Presidente, eh, dos apuntes. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä huomiota. Ensinnäkin tietenkin kiitän Radio Pereitä kaikista näistä kommenteista ja huomioista, ehdotuksista. Kuten täällä kollegoita on turvallisuusasioissa, minulla on aina pieni ongelma, varmaankin olette yhtä mieltä. Turvallisuus ei ole turvallisuutta enää sitten, kun puhutaan turvallisuudesta sanonkin teille kaikille, että turvallisuusasioista ei voida puhua joka suuntaan näissä kokouksissa. turvallisuuskysymyksistä pitää keskustella jopa suljetuin oviin, joka tapauksessa diskreetisti, niin että mukana ovat vain kollegat, joita se koskee. Sitten näistä avustajista, jos on aivan selkeä epätasapainon paikallisten avustajien ja täällä akkreditoitujen avustajien välillä, niin tämä on sanottu, mutta olisi hyvä, että Vellen kanssa voitaisiin puhua näistä asioista, jotka minua huolestuttaa, nimittäin se, että en uusien avustajien osalta käy vaikka niin, että jos kyseessä on yliopistotutkinnon suorittanut, niin ei ole mitään ongelmaa, mutta jos henkilöllä ei ole tutkintoa, vaikka hän, on, vaikka hän olisi opinnot suorittanut, mutta tutkinta puuttuu, niin pyydetään kolmea vuotta kokemusta ennen kuin tänne parlamenttiin voi tulla. Minusta näin äh, evätään mahdollisuuksia nuorilta tällaisia rajoituksia asetetaan, niin he eivät sitten voikaan tehdä työtä. Creo que también en eso tendremos que darle una vuelta y si viene, como usted decía, el señor Veller aquí. Kyllä minun mielestä tätä pitäisi katsoa, katsoa ja herran Vellen kanssa käsitellä. Merci. Merci. Kiitos tästä rikkaasta keskustelusta. Tällä olisi voinut omistaa enemmänkin aikaa. Herra Debre, onko teillä kommentteja? Oletteko panneet merkille kaiken, mitä on sanottu? Euh, Olen erittäin tarkkaan tehnyt muistinpanoja kollegoiden puheenvuoroista, mutta uskon, että meillä on vielä mahdollisuus keskustella kaikista näistä tekijöistä, kun pääsihteeri tulee paikalle, paikalle estämään kertomuksensa. Ja turvallisuus ei liity mitenkään rajoituksiin, pääsyrajoituksiin turvallisuus. On merkitä, että jäsenväessä jos sinne tulevat väkisin sisällä, he tulevat jonnekin aulaan, eivätkä pääse siitä eteenpäin. Turvallisuuteen liittyy monia tekijöitä, eikä niitä kaikkia ei voi julkistaa. Tämä valiokunta on tehnyt jo päätöksen, se on nimennyt varapuheenjohtajan vastuulliseksi turvallisuuteen ja, ja meillä on sitten tällaista parlamentaarista valvontaa niin kuin jäsenvaltioista. Jotkut jäsenet, joita koskee salassapitovelvollisuus, heitä puheenjohtajista vastuullinen varapuheenjohtaja voisi informoida toimenpiteistä. Tällaista on useimmissa kansallisissa parlamenteissa. Tämä olisi demokratian edistymistä, jos meillä olisi samanlainen järjestely parlamentissamme Muuten olen pistänyt merkille huomiot. En, ja ennen kuin esitän uusia suuntaviivoja, tapaan varjoesittelijöitä ennen kuin raportoin koordinaattoreille. Jätetään tämä siis tähän. Kello etenee. Tulkkaus ei voi olla tällä olla pitempään kuin 12.40.45. Nyt äänestys kuusi mietintöä. Euroopan globalisaatiorahastoon liittyvät ää, tarkastellaan niitä, niitä äänestyksen jälkeen, voimmeko äänestää niistä ensi kerralla ilman keskustelua. Äänestetään. Äänestetään globalisaatio mietti, mietinnöistä seuraavalla kerralla ilman keskustelua. Kressle-mietintää on lykätty. Ja nyt meidän täytyy äänestää mietinnöstä, joka koskee Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa. Meillä on 49 tarkistusta ja nyt äänestetään. Ensimmäisen kohta ensimmäinen tarkistus. Esterin puolesta puolesta. Kädet alas puole vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Kohta kolta äänestystä on pyynnetty. Ensimmäinen osa puolesta. Elektroninen äänestys.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 vastaan. Hyväksytte? Kolme kolme puolesta vastaan. Tehjä. hyväksytte. Neljä neljä eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus seitsemän. suunnan tarkistus. Tämä on lisäys. Johtaa tämä johtain ennen näkemättömään maksamattomien laskujen määrään 2,47 miljardin euron arvosta vuonna 2014 lopussa. Tämä täsmennys esitellä kannattaa puolesta. Vastaan. Kolme vastaan. Kaksi. Tyhjää. Ei. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Se yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan kahdeksan kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväkset kymmenen. Anteeksi, sehän raukesikin. Tarkistus 11 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 12 raukeaa, kuten 13 kertaa. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15. Suullinen tarkistus, suullinen tarkistus, kieltäinen vaikutus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän A. Tarkistus 19 puolesta vastaan Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus. Ja sen mukaan hy- sopeuttaa kahden haaran toimintaa puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 22 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 on rauennut. 31 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 32. Suullinen tarkistus. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11, 33, puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolmekymmentä on vedetty pois. 36. Suolinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus 12, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäkymmentäviisi on vedetty pois. kuusi puolesta. Vastaan. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Ja nyt teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna. Äänestys alkaa, elektroninen äänestys. Vous avez tous voté Eh bien, le scrutin est clos. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty 19 puolesta, 7 vastaan, 6 tyhjää. Puheenvuoropyyntö. Ça n'a pas fonctionné? Eikö teidän laitteenne toimi? Parole. Ah, vous abstenez? Oui. Donc on va ajouter votre... Äänestätte tyhjää siis. Lisätään yksi tyhjä. Kahdeksan tyhjää. Sitten vielä siirrat. Ragardia Thabal. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä määrärahan siirto. Tämä avons encore quelques Tämä määrärahasiirto heijastelee lähinnä sitten että komission puolella on tehty uudelleen järjestelyitä, joten olemme tämän puolesta. Äh, ei ongelmia äänestää puolesta, elektroninen äänestys puolesta. <laughs> Par scrutin électronique. Le transfert sur la section 3. Siirrot. Esittelen sanoa, että ei ole ongelmia. Äänestetään. Scrutin est clos, vous avez tous voté. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy.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 minä pyytäisin, että äänestäisimme tästä vasta seuraavassa kokouksessa tästä mietinnöstä. Si l'application de l'article 27 du règlement financier, à savoir... Val, varanhoito asetuksen artiklan 27 mukaisesti kuuden viikon määräaika hyväksymistä varten. mitä tästä sanotte? <laughs> Donc vous étiez d'accord pour qu'on reporte <laughs> Niin tämä siis sopii, että lykätään. <laughs> Kyllä se minulle sopii. Kuusi ku viikkoa on määräaika. Tämä voidaan hoitaa nopeamminkin. Seuraavassa budjettivalion kokouksessa voimme tämän hoitaa. Meidän täytyy keskustella hen... oikeusasiamiehen kanssa, koska siellä on kyse henkilöstön muutoksista, jotka maksavat rahaa. En tiedä miksi ja kuinka tämä halutaan tehdä. Haluan varmistaa, että asiat hoidetaan sen mukaisesti. Siksi mielelläni keskustelen vielä O'Reillyn kanssa. Siksi pyydän lykkäystä tähän asiaan. Très bien. Okay, hyvä. Alors, euh, sur la politique euh, immobilière, Madame Olmeyer. Edustaja Holmeier, tämä on kaiketi lykätty. Miten erityisiä pyyntöjä ei taida olla, ei. No sittenpä tämä oli tässä. Esityslista on käyty läpi. Seuraava kokous 26. helmikuuta. Onko muita asioita? Ei ole. Siinä tapauksessa kokous on päättynyt.